Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie Arvoisat kollegat, saanen toivottaa teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kokoukseemme. Tämä päivä on tapahtumia täynnä. Jokunen teistä osallistui ehkä puheenjohtajakokoukseen. Siellä olivat läsnä myöskin Barroso ja Van Rompuy, Samaan aikaan järjestettiin myöskin kokous, johon osallistui keskuspankin puheenjohtaja Mario Draghi ja me sitten paneudumme perusasioihin eli rahan käyttöön ja sitä ei pidä missään nimessä vähätellä asiana. Tervetuloa siis. Ja heti alkuun kysyisinkin, että onko teillä esityslistaan liittyen mitään huomautettavaa. Jos ei, paitsi kollega Rybisch esityslistaan liittyen. Olkaa hyvä. Niin halusin vain todeta, että tavallisesti meidän istuntomme kestävät vain kello 18.30 ja tästä syystä monesti monet kollegat ovat jo sopineet jotakin kello 18.30 ja näin on minullakin tilanne, niin 18.30 pitää olla toisessa eh, lukolyödyssä tapaamisessa, joten pyydän, että tänään kenties mahdollisimman ripeästi pitäisimme kokouksen. No tämä vetoomus kohdistui varmaan itse kuhunkin täällä. No se varmaan onnistuu, kun kaikkien ryhmien puheajat puolitetaan. Niin, mitä tulee tulkkaukseen, niin tietenkin tämä ensinnäkin lähetetään netissä suorana. Me olemme saaneet pyynnön uuden sovelluksen käyttämiseksi. Cont News uutissivustolta löytyy tähän liittyen lisäinfoa. Kiitos pääosasto Aitekille. Me siis osallistumme tähän iMeeting järjestelmän käyttöön. Näin pääsemme kohtaan kolme. Esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen. 10. tammikuuta, 21. 22. tammikuuta ja 24. tammikuuta. Olette saaneet sähköpostitse nämä pöytäkirjat. Ilmeisesti ei ole mitään huomautettavaa, joten nämä on hyväksytty näillä sanoilla. Näin pääsemme sitten seuraavan asiaan, vapau- vastuuvapaus 2011. Esittelijä Eva ortiz on paikalla ja kyse on luonnoksesta, joten olkaa hyvä arvoisa esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Voin no, lyhyesti tehdä yhteenvedon tästä mietinnöstä, joka koskee Euroopan parlamentin vuoden 2011 yleistä talousarviota. Sitä kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat antaneet kommentteja ja ehdotuksia tähän esitykseen ennen kaikkea varjoesittelijöille. Olemme tavanneet useita kertoja ja haluaisin myöskin kiittää siitä avoimesta ja ammattitaitoista tavalla, jolla on käsitelty asiaa. Haluaisin myöskin kiittää pääsihteeri herra Belleniä, jotka ovat pyrkineet ottamaan esille niitä kysymyksiä, joita esittelijä jäsenillä on ollut. Tätä kautta olemme pyrkineet pääsemään eteenpäin hyvin selkeällä tavalla. Ja pyrkineet työstämään mietinnön, joka on selkeä. Haluaisin myöskin sanoa, että meillä oli kokous sisäisen selvittäjän kanssa, ja tämä oli hyvin hyödyllinen, selkeyttävä ja hedelmällinen tapaaminen. Ja myöskin tämän valiokunnan sihteeriä haluan kiittää työstä, samoinkin myöskin sitä joukkuetta, joka on tukenut tässä työssä. 23. tammikuuta tämän parlamentin pääsihteerin kanssa. Kävimme lävitse päätavoitteet, jotka liittyvät tähän mietintöön. Tavoitteena on se, että julkiset rahat käytetään mahdollisimman parhaalla tavalla. Ja tavoitteena on ollut se, että pyritään saman aikaan vastuvapausmietintö, joka on rakentava ja joka sisältää yleisen konsensushengen. Ja tämä on se paperi, joka on niin tässä tässä pyritään tarttumaan myöskin välttämättömään ja rationaaliseen kritiikkiin, ottamaan se huomioon. Parlamentin Euro, parlamentti, joka on Euroopan parlamentin eh, demokratian sydän, joka edustaa 500 miljoonaa kansalaista, pyrkii aina huolellisesti käyttämään varojen käyttöä. Ja nyt tietysti näinä hetkinä, kun on talouskriisi, joka tapahtuu jäsenvaltiossa koskettaa kansalaisia hetkinä, jolloin – pyritään tekemään rationalisointia ja pyritään käyttämään varoja tehokkaammin. Totta kai meidän täytyy myöskin sitoutua ja osoittaa, että annamme tukemme tehokkuulle uudelle omassa päivittäisessä työssämme. Kun kysymys on tärkeästä budjetista, on tärkeää, että avoimesti, tehokkaasti katsotaan asioita ja toimitaan vastuullisesti. Ja on tärkeää, että kun kysymys julkisista hankinnoista, katsotaan, mitä ovat asiat ovat välttämättömiä parlamentin kannalta ja pyritään tukemaan näitä. Tämä mietintö tulee erityisesti kiinnittämään huomiota nimenomaan julkisiin hankintoihin. Sen lisäksi mietinnössä tullaan katsomaan, miten voidaan tehdä älykkäitä säästöjä ja tämän tyyppisiä toimenpiteitä, joissa olisi kysymys siis säästöistä, jotka eivät äh, vaikuta siihen, etteikö parlamentti voisi toimia hyvin. Mahdollista tehdä säästöä pyrkiä rationaalisesti käyttämään varoja ja käyttämään varoja tehokkaammin, jotka ovat käytössä. Toinen asia, josta haluan pitää kiinni, joka mitä huolestuttaa, on, on turvallisuus. Näyttää siltä, että joissakin toimissa on tapahtunut varkauksia. Joka tapauksessa vuonna 2011 puhemies hyväksyi uuden turvallisuusmallin, jossa määritellään eri turvallisuuden asteet ja on tärkeää tutkia tätä. Ja, ja tässä mielessä, mitä tulee eh, turvallisuuspalvelujen sisäistämiseen, joka mahdollistaisi, että voitaisiin tehdä säästöjä myöskin tällä alueella. Toinen asia, joka näkyy siellä asiakirjassa, ovat johtopäätökset, jotka liittyvät eh, sisäisen tilastuksen kertomukseen, jossa katsotaan nyt joissakin pääosassa pitäisi harjoittaa parempaa suunnittelua. Tämä suunnittelun puute on äh, johtanut siihen, että mm, pitäisi mm, käymään neuvotteluja. Ja tästä asiaa otetaan myös esille, joka liittyy ulkoisiin hankintoihin, joita joissakin äh, jokin päästöllä tehdään vuoden 2011 budjetista ja sen rakenteelliset siis vaikutukset, jotka liittyvät myöskin rakenteisiin, niin tarvitaan siis suunnitelma, joka koskee parempaa talouden käyttöä, joka liittyy myöskin mm, salin korjaamiseen. On tärkeää myöskin viestiä vuonna 2012 viimeisen kerran äh, on myöskin palkkioista palkinnoista, kuten miksi äh, Luxa, jotka on, on ollut tärkeää valvoa myöskin näihin liittyviä kysymyksiä. Sen myöskin huolestuttava asia on matkatoimistokysymys, jonka sopimus päättyy joulukuun lopussa on tehtävä uusi, uuden kilpailutettava tämä ja on katsottava, miten voidaan tämä asia saada selkeytettyä. Että nämä ovat hyvin suuria haasteita, jotka liittyvät mietintöön, joka liittyvät parlamentin vuoden 2011 budjettiin vastuvapauteen. <clears throat> Sitten lisäksi odotan <clears throat> tarkistuksen ja odotan sitä, että saamme aikaan kompromissityksiä, jotka sitten näkyvät tässä lopullisessa mietinnössä. Kiitos. Ja vielen Dank an die Bericht. Kiitän esittelijää Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Gebrandi. Olkaa hyvä. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää, en ainoastaan tästä tiiviistä tekstistä, vaan myöskin hänen yhteistyöhalukkuudesta varjoesittelijöiden kanssa. Mutta muutama kritiikin poikanenkin kuuluu tähän. Taloudellisesti elämme vaikeita aikoja, ja on tietenkin selvää, että Euroopan parlamentinkin täytyy kriittisesti tarkastella omia menojaan ja kulujaan. Näin olemme toimineet tämän vuoden budjettiin liittyen, mutta sama pitäisi päteä myöskin vuoden 2011 budjettiin liittyen. Näin voimme oppia tulevaisuutta silmällä pitäen. Otetaan muutama asia esille kohta yksi, siinä viitataan avoimuuteen. Tästä olen aivan täysin samaa mieltä. Yksi asia, joka mielestäni tästä puuttuu, tämä asia oli jo viime vuonna päätöslausuman tekstissä esillä. Tämä, mikä puuttuu, on se, että meillä olisi puhemiehen kanssa vuosittainen vastuuvapauskeskustelu. Silloin kun puhumme avoimuudesta, niin sehän olisi avoimuuden huipun, huipentuma, kun itse puhemies, ei ainoastaan varapuhemies, vaan puhemies myöskin kertoo, miten menoja parlamentissa perustellaan. Ja nyt kysyisinkin teiltä, herra puheenjohtaja, että olisikohan mahdollista, että te valiokuntamme nimissä lähetätte kirjelmän puheenjohtaja kokoukselle ja muistutatte heitä tästä viime vuoden päätöslauselmasta jonka mukaan järjestettäisiin tällainen yhteinen pienimuotoinen täysistunto, jossa keskustellaan parlamentin menoista. Sitten vielä muutama muukin asia, jotka minun mielestäni tästä puuttuu. Me olemme jo pariin otteeseen pyytäneet, että meillä olisi tällainen sähköinen tarkastusjärjestelmä. Sinänsä teknisesti sen ei pitäisi olla mitenkään hankala asia foorumit on jo olemassa. Me tiedämme, että kaikki joutuvat todellakin muun muassa osoittamaan henkilöllisyytensä, kun liikkuvat täällä talossa ulos ja sisään, niin miksi se ei kosketa itse parlamentaarikkoja. Ja sitten mitä tulee tähän e-meeting-asiaan, mekin käytämme tätä mahdollisuutta hyväksi tässä valiokunnassa ja toteaisin, että silloinhan ei tarvitaisi parpeereita laisinkaan, mutta tässäkin kokouksessa minulla on melkoinen nivaska paperia edessäni, joten ne, jotka eivät todellakaan kaipaa tätä paperiversiota, niin heidän, heille tätä paperia ei tarvittaisi myöskään toimittaa. Näin nähtäisiin, että toimiiko tämä paperiton parlamentti parlamentilaisinkaan. Ja sitten, mikä mielestäni vielä puuttuu tekstistä, on se, niin miten sen nyt sanoisin, eli tämä toimistotarvikeapu, apu jonka me saamme käyttöömme. Minun mielestäni se ei ole enää ajanmukainen järjestelmä ja minä tulen tähän liittyen esittämään oman tarkistukseni. Eli kyllä meidän pitää todellakin perustella omat menomme ihan joka ikistä viimeistä senttiä myöten. Ja sitten lopuksi vielä herra puheenjohtaja seuraavaa. Europarl TV-järjestelmä, siihenkin kollega Ortiz viittaa tekstissään. Mielestäni me olemme aikaisemmin jo sopineet tiukemmastakin muotoilusta, ja olen yllättynyt, että työvaliokunnassa ollaan vähän eri mieltä kuin me täällä ja mitä täysistunnossa on sanottu. Eli tiukempaa sanamuotoa tähän kaipaisin. Viime vuosien aikana olen kiinnittänyt huomioni sellaisen seikkaan, että kun meillä on olemassa tällaisia protokollavelvoitteita, niin monesti ihan protokollasyistä kustannuksia syntyy esimerkiksi matkojen yhteydessä. Me tietenkin osallistumme myöskin erinäisiin matkoihin ja nekään eivät ole ilmaisia. Erityisesti silloin, kun matkustetaan hyvinkin kauas Brysselistä. Joten jos me voitaisiin säästää esimerkiksi sillä, ettei protokolla syistä lähetetä liikaa ihmisiä näille matkoille. Ja kun katsotaan vuosien 2012 ja 2013 tekstejämme, niin olen aina sanonut, että olisi hyvä, että omaa toimintaamme arvioitaisiin ulkopuolusten toimesta. Jos omat virkamiehemme tarjoavat asiakirjoja käyttöömme, niin minun mielestäni se ei anna kattavaa näkemystä ja katsausta siitä, että mitkä menot ovat todellakin tarpeellisia, mitkä eivät. Minä uskon, että kun kyse on talousarvioinnista, niin ehkäpä uudemman kerran voisimme vedota sen puoleen, että joku ulkopuolinen taho voisi arvioida omia menojamme. Ehkäpä sitä kautta löytyisi uusia säästökohteita. Ja näin voitaisiin todellakin pienentää omaa menoeräämme Siinäpä omat kommenttimme ja mielenkiinnolla jatkan yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank äh, von meiner Seite nur eine Stellungnahme. Niin, kiitoksia. Niin, yhteen esittämänne kommenttiin saanen todeta seuraavaa. Olen keskustellut talon yksiköiden kanssa ja tarkoituksena on järjestää juuri mainitsemanne tyyppinen vastuuvapauskeskustelu. Näin toimisimme päätöslauselman hengessä. Te esititte tämän ky- kysymyksen ja meille on annettu vahvistus sen suhteen, eli että näin aiotaan jatkossa toimia. Pitäkää tämä mielessä. Hyvä. Seuraavana kollega De Jong. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin kollega Gerbrandi siitä, että hän oikeastaan vei, vei sanat suustani. Hän, olen siis hänen kanssaan aivan täysin samoilla linjoilla. Pari asiaa täytyy kuitenkin ottaa selkeästi esille. Monet kansalaiset pohtivat juuri sitä, miten Euroopan parlamentti käyttää varoja. Kerbrandi viittasi näihin toimistokuluihin. Tiedän, että monet valtuuskunnat aivan oikeutetusti myöskin tekevät näitä matkoja, mutta meillä on sitten tämä tarkastusongelma, mutta sitä kansalaiset eivät voi hyväksyä, että 4300 euroa voidaan käyttää melkeinpä mihin lystää. Sitä ei voida perustella myöskään kansalaisille, eli tähän liittyen tulen esittämään oman tarkastukseni. Ja sitten toisen tarkastukseni jätän myöskin seuraavaan asiaan. Minä olen nimittäin kysynyt monelta monelta taholta, että kun puhutaan näistä matkakorvauksista, matkan pituuden perusteella. Ja nyt herää kysymys siitä, että mihin tämä ajattelutapa perustuu. Minun mielestäni meidän pitäisi katsoa hiukan tarkemmin sitä, että millä perusteella varoja käytetään ja mihinkin tarkoitukseen. Mitä tulee Europarl TV-asiaan, niin tämän suhteen olen kollega Gerbrandin kanssa samoilla linjoilla – Europarl TV, se on ehkä hyödyllinen lehdistön edustajille, mutta tuskinpa kansalaisille. Europarl TV ollakseen tehokas, niin sen pitäisi olla todellakin sellainen, joka antaa kansalaisille jotain käsikosketeltavissa olevaa. Minun mielestäni ei ole järkevää, että joka vuosi vain vesitämme aikaisempia tekstejä tähän Europar TV-järjestelmään liittyen, koska sitä kautta tämä järjestelmä ei kyllä ole omiaan paranemaan. En halua nyt lähteä vatvomaan yksityiskohtia, mutta minä toivoisin, että tämän asian tiimoilta me tarvitsisimme tiukempaa sananmuotoa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kun puhutaan vastuuvapaudesta ja menosta, niin kyllä meidän, me olemme käyneet aina rakentavassa hengessä näitä keskusteluja. Me olemme löytäneet säästökohteita aikaisemminkin ja me tiedämme, missä voidaan säästää. Se on tietenkin hyvä asia, eli olen esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta kyllä tässä on parantamisen varaa monella muullakin saralla. Kiitoksia. Äh. Paljon kiitoksia edustaja De Jong. Seuraavana edustaja Gariga. Niin, Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni ja havaintoni esittelijälle, jota onnittelen mietinnöstä, koskee kohtaa 55, joka liittyy parlamentin rakennuspolitiikkaan ja rakentamiseen ne ongelmia, joita on havaittu toisen kerran jo infrastruktuurissa, joka on merkitykseltään äh, avainasemassa demokratian toiminnalle, siis päässyt meidän täysistuntosalimme. Strasbourgissa meillä tulee olemaan hyvin vakava ongelma Brysselissä, joka vaikuttaa suoraan siihen, miten me pidämme täysistuntoja – joten emme voi pitää täysistuntoja Brysselissä. Ja kustannukset, jotka aiheutuvat kummassakin tapauksessa korjauksista, ylittävät huomattavasti ne säästöt, joita parlamentin jäsenet me olemme olleet tekemässä vuodesta toiseen parlamentin budjetissa nimenomaan parlamentin tilien osalta. Joten kysyisin, pyytäisin esittelijää, että hän ottaisi tässä asiassa hiukan tiukamman linjan – ajatellen äh, sitä, että katsotaan mikä on vastuu tässä kysymyksessä, ajatellen sitä, että 20 vuoden aikana kumpikin täysinsali on, on ollut tilanteessa, jossa on havaittu hyvin vakavia äh, rakenteellisia ongelmia. Voidaan kysyä, mitä mekanismeja on parlamentilla ajatellen yhteydessä varoja, joita käytetään, jotta ei kahteen kertaan maksamaan samaa rakenteellista ongelmaa, jossa on ollut ongelmia alle 20 vuodessa. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja kysymys on todella aidoista varojen, julkisvarojen suojelemisesta ja on ehkä hyvä, että otetaan tämä hiukan voimakkaammin esille ajatellen suosituksia ja myöskin niitä vaatimuksia, joita esitetään tiedon saamisesta asiassa. Ja Finlank. Paljon kiitoksia edustaja Gariga. Seuraavana edustaja Gaja. Ja, danke, Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Herra Rybikin toiveen mukaisesti eh, en aio sille kaikkea sitä, minkä olin kollegoilta jo kuullut. Eh, minä olin täällä nyt varjoistelijamme sijaisena, joka Romaniasta valitettavasti ei päässyt tänään tulemaan, mutta joka antoi minun tietää mitä meidän ryhmällämme on kommentteina Rova Ortisin mietintöön. Meillä ei ole olemassa mitään olennaisia muutosesityksiä. Onnittelen tästä luonnoksesta, jonka olemme häneltä saaneet. Hyvät kollegat, jotka ovat jo puhuneet nyt parista asiassakin pari viitet. Ehkä meidän pitäisi jossakin vaiheessa jättää käyttämättä tällaiset turhat itsekirjoitukset. Siitä lähtien, kun on ollut tässä valikunnassa me toistuvasti tietyistä hankkeista, joita tässä talossa on, käymme taisteluita, jotka käydään tässä valiokunnassa, mutta ei ole mitään merkitystä tämän valiokunnan ulkopuolella. Esimerkiksi Europar TV. En muista ainoatakaan vastuuvapauskeskustelua, jossa Europar TV ei olisi ollut arvostelun kohteena. Ja äh, toistuvasti on sanottu se, että kansalaisia ei tavoiteta Europar TVn kautta. Jos taas keskustelee Euroopan TVn kollegojen kanssa, voi saada tietää, että, saa tietää, että yli 20 yleisradio asemaa tässä maanosassa käyttää kuvia, joita Euroopan TV välittää. Jos meillä on intressiä eh, saada jotenkin avoitettua ihmisiä ja kertoa heille, mitä me teemme, silloin Euroopan TV on väline siihen. Mutta jos me taas me pidä sitä tärkeänä välineenä, silloin pitää sitä vastakysymys, että ehkä sitten ei ole kiinnostustakaan siihen suuntaan, että työ, jota täällä tehdään, olisi avointa. Ehkä tämä on totta joidenkin osalta, jotka ovat täällä tässä talossa. Toinen asia liittyy näihin yleisiin kulukorvauksiin. Meillä varmaan on tässä erilaisia kulttuureita tässä maailmassa. Tiedän erään maan, jonka edustajat, kysymys ei Alankomaista, jonka edustajat toistuvasti esittävät meille vaatimuksen, että meidän pitäisi esittää julkisesti selvitys siitä, miten käytämme jokaisen pennin näistä kulukorvauksista. Näin tämä on tavallista tässä jäsenvaltiossa, koska tätä, tämän he tietävät, että koska myöskin ö, omia kansallisia parlamentin jäseniä. Tämä esimerkiksi ei koske Saksan liittosavaltaa. Tätä asiaa on viety Saksassa korkeimpaan tuomioistuimen, perustuslakituomioistuimen saakka, jossa on vaadittu, että edustajat olisivat tekemässä yrityksiä asioista. Siellä tämä vaatimus hylättiin, koska katsottiin, että parlamentin jäsenet teitä koskevat muut velvoitteet julkisuutta kohtaan, he tekevät toisenlaista työtä. Siksi he vapaasti voivat käyttää eh, yleiset kulukorvauksissa, eikä heidän tarvitse selittää sen käyttöä julkisesti. Ja tämä, eh, tässähän tietysti on se, että on olemassa tietty epäilys siitä, että osa näistä korvauksista käytettäisiin siihen, että korotetaan omaa palkkaa koska muutenhan ei tarvittaisi tällaista avoimuuden vaatimusta mutta tämä asia on viety myöskin korkeimpaan tuomioistuimeen, joka käsittelee finanssikysymyksiä Saksassa, ja tulos oli aivan sama. Tällaista velvoitetta ei ole saksalaisilla parlamentin jäsenillä. Joten ne esitykset ja järjestelmät, jotka ovat tavallisia joissakin eu jäsenvaltioissa, eivät ole sitä toisissa jäsenvaltioissa. Joten minä en voi nyt suostella saksalaisia edustajia noudattamaan tätä esitystä, koska se merkitsi sitä, että luovuttaisiin melkoisesta oikeudellisesta asemasta, joka saksalaisilla parlamentaarikoilla on. Ja haluaisin todeta, että niissä maissa, ja tämä nyt on ihan äh, viite taas tällaiseen kulttuuriin, että niissä maissa, joissa esimerkiksi on täysi avoimuus äh, toimistokulujen osalta, jota äh, parlamentin jäsenillä on, on kuitenkin täysin normaalia. Sitten taas se, että avustajiksi palkataan lähisukulaisia, mikä Saksassa olisi täysin mahdotonta. Jos tämä kaikki nyt kootaan yhteen, siis kaikki se, mikä on arvostelua, arvostelun kohteessa yksittäisissä jäsenvaltioissa, tulimme sellaiseen tilanteeseen, jossa työ ei suinkaan helpotu täällä, vaan vaikeutuu. S- ja D-ryhmä on ö, hyväksynyt sisäiset suuntaviivat joissa todetaan, että kun on kysymys parlamentin toimintakyvystä, se, mitä parlamentin jäsenten käytössä on, sitä puolustetaan. Ja sitten sen lisäksi luonnollisesti katsotaan, että voidaan tukea rakentavia säästöstyksiä. Tätä linjaa tulemme noudattamaan. Ja, vielen Dank. Als nächstes... Kiitos ja seuraavana Paul Rybich. Ja, recht herzlichen Dank. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Ensi vuonna vaalit ovat tulossa ja tärkeää on muistaa, että miten meidät nähdään medioissa. Viime vuosien aikana olemme havainneet, että parantamisen varaa meillä päin on olemassa. Se, mitä me teemme kansalaisten hyväksi, niin siitä pitäisi viestittää suoremmin kansalaisten suuntaan. Ja tästäpä syystä olenkin tyytyväinen siihen, mitä täällä yritetään tehdä asian hyväksi. Eli että politiikkayksikön tai STOAN kautta yritetään toden teolla saada kansalaiset mukaan tähän hankkeeseen tai viestittää heidän suuntaan. Jos katsotaan esimerkiksi Facebook ja Twitter maailman tehokkaampaa käyttöä tai Voxboxin käyttöä, eli että hyvinkin nopealla var- varoitusajalla voi kääntyä kansalaisten puoleen, niin se on todellakin meidän työtämme tukevaa toimintaa yhtä lailla kuin Euroopan TVn käyttömahdollisuuskin. Eli meillä pitää olla mahdollisuus toimia eri tasoilla ja meidän tulee huomioida, että viime kuukausien aikana tämä viestintä kansalaisten suuntaan on parantunut huomattavassa määrin, joten onnittelut tämän talon väelle. Eli kyllä täällä on pohdittu sitä, että miten Euroopan parlamenttia ja sen toimintaa ja työskentelyä täällä toteutetaan kauttaaltaan hyvin avoimessa hengessä tätä toimintaa on tehty ja näin nämä viestit välit kansalaisille ja heillä on mahdollisuus seurata tämän Euroopan parlamentin työskentelyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Ennen kuin annan esittelijälle vielä puheenvuoron, niin saaneen puheenjohtajan ominaisuudessa esittää yhden kommentin. Huomenna tulemme kes- aiomme keskustella puhemies Sultsin kanssa tästä samaisesta asiasta, mutta hän on valitettavasti sairastunut. Mutta olemme saaneet jo uuden ajankohdan merkattua, eli 19.3. keskustelemme sitten puhemiehen kanssa tästä asiasta. Myöskin muiden valiokuntien kollegoiden kanssa tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on parlamentin rooli ja mitä välineitä meidän tulisi käyttää, jotta voisimme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Näin voimme puuttua puuttua niihin puutteisiin, joita todellakin on edessämme ja näin voimme välttyä siltä, ettei joka ikisessä vastuuvapaus puututa samoihin asioihin, esimerkiksi nämä könttäkorvaukset, niin herää kysymys, että pitääkö meidän aina katsoa kaikki, joka ikistä kuittia vaiko maksaa vain joku könttäsumma. Muistuttaisin teitä siitä, että kun katsotaan varanhoitoasetustekstiä, niin jäsenvaltioilla on jo mahdollisuus, että kun he käyttävät rakennerahasto- ja maatalousrahastovaroja, niin mikäli se vain helpottaa työskentelyä, niin silloin voidaan käyttää tällaista könttäsummakorvausjärjestelmää. Toinen on tällainen könttäsummajärjestelmä, toinen on hyvin tarkka. Könttäsummajärjestelmä on helpompi, mutta ei niin tarkka. Mutta sitten kun lähdetään tarkasti joka kuittia katsomaan, niin se on todellakin tarkka järjestelmä, mutta sitten taas työlämpi järjestelmä. Kyllä meidän täytyy siis valita joku järjestelmä, mutta se johtaa aina vain uusiin keskusteluihin vuosi vuodelta ja ehkä olisi hyvä, että parlamentissa vain sovitaan siitä, että miten voimme keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin. Ja minä uskon, että näistä keskusteluja on jatkossa käytävä. Eli miten voimme varmistaa, että meillä on yhtäläiset mahdollisuudet kuin neuvostolla. Neuvosto voi kääntyä kansallisiin, kansallisten ministeriöiden puoleen ja käyttää sitä kapasiteettia hyväksi. Siinä suhteessa Euroopan parlamentin työskentelymahdollisuudet sihteeristössä ja kirjastossa hyvin paljon pienemmät kuin esimerkiksi kansallisissa parlamentissa tai Yhdysvaltain kongressissa. Jos haluamme saada aikaiseksi hyvää lainsäädäntötyötä ja lainsäädäntöä, niin kyllä meillä pitää olla myöskin aika lailla yhtäläiset toimintamahdollisuudet kuin niillä, joiden toimintaa me valvomme, eli kansalliset ministeriöt ja parlamentit sekä Euroopan unionin neuvoston toimintaa. Valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa tulemme keskustelemaan tästä asiasta ja meidän täytyy sitten pohtia juuri sitä, että miten voimme työskentelyämme tehostaa. Jos teillä on jotain vinkkejä, niin siitä vaan. Ja nyt vielä esittelijälle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluan kiittää kaikkia äh, kollegoja uusista esityksistä ja selvityksistä, jotka liittyvät siihen, mitä eri ryhmät siis täällä esittävät. Tulemme katsomaan yksityiskohtaisesti ne tarkistuksia, joita tullaan esittämään. Ja Täällä toistuu tämä Europar TV-aihe. Ja haluaisin viestittää, että, että mitä tulee tähän kustannustehokkuuteen, sen osalta kun se on tilanne on se, että meidän täytyy saada tiettyä varmuutta asiasta. Näyttää siltä, että kollegat ovat kaukana etelä tästä työstä. Täytyy katsoa niitä kustannuksia, joita Euroopan TVstä aiheutuu mutta tulen toistamaan sen, että tulemme löytämään jonkinlaisen yhteisymmärryksen linjan ryhmien kesken saadakseen aikaan selkeyttä asiaan ja saman jotakin, mikä on tehokasta. Olen täysin yhtä mieltä kollega Karikan kanssa, joka viitasi kohdassa 55, joka liittyy rakennuksiin, koska rakennukset ovat 20 vanhoista, vanhoista rakennuksista ja on tämän tyyppisiä ongelmia – on pääsihteerin osalta on nämä katsoa voidaan tänään kanssa jostakin valituksia, mutta joka tapauksessa äh, saman sen, että voitaisiin tarttua tähän asiaan ja katsoa, mikä on oikeudellisesti tilanne tässä asiassa. Olemme ottaneet sen tässä valiokunnassa, että haluamme, että tähän asiaan tartuttaisiin. Sitten asia, joka liittyy itse budjetin kehittymiseen ja siihen, miten vertaillaan kustannuksia, miten varoja käytetään. Mutta kaikki on julkista. Tietysti pitäisi katsoa, että voimme perustella se, miten me käytävariä tietysti pitäisi katsoa, mitkä ovat sitten pelisäännöt tulemme tukemaan kaikkea, mikä edistää avoimuutta. On kuitenkin kasvava selväksi se, että meidän pitää olla kuitenkin hyvin konkreettisia. Ajattelen sitä, että miten herkästä tilanteesta on kysymys, että, että saataisiin katsoa, että katsotaan myönteistä, mitä työtä, jota me täällä teemme. Kiitoksia. Kiitokset Eva sinulle. Tarkistusten jättöaika tiistai 26. helmikuuta kello 12.00. Näin voimme päättää keskustelut tästä asiasta. Näin pääsemme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kohtaan viisi. Veropetosta ja veronkiertostrategioiden vastainen taistelu. Tässä viitataan myöskin veroparatiiseihin. Bad Stars on esittelijä ja vastuuvaliokunta on Ekon valiokunta. Nyt Bart, sinulle esittelen ominaisuudessa puheenvuoro, olipa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, tämä on todellakin lausunto Ekon valiokunnalle. Olen yrittänyt lyhyesti ja ytimekkäästi muotoilemaan tämän kiireellisen lausunnon, sillä Ekon haluaa äänestää asiasta jo ensi kuun lopussa, joten asia piti hoitua nopeasti ja yritin 12 kohtaa muotoilla ja korostaa niissä muun muassa sitä, että kuinka suuria tappioita tällainen petostoiminta aiheuttaa, mutta otin huomioon myöskin aikaisemmin hyväksymemme tekstien sisällöt, jotka liittyvät arvonlisäveropetoksiin ja veronkiertoon. Ensinnäkin korostan sitä, että kuinka suuri summa meiltä häviää veronkierron takia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Euroopan unioni menettää veronkierron takia yhtä paljon kuin kaikkien EUn jäsenmaiden kansanterveyssektorin menot. Eli silloin ymmärtää, mistä summasta on kyse. Jos kaikki varat, veronkiertoon menevät varat voitaisiin käyttää hyväksi, niin silloin vajassa yhdeksässä vuodessa voisimme leikata ja nollata kaikkien jäsenvaltioiden budjettivajeet. Ongelmana on, että me käytämme edelleenkin vanhoja veroparatiisimääritelmiä. Meillä on olemassa jo huipputeknologiaa ja uusia menetelmiä, joita rikolliset käyttävät veronkierron toteuttamiseksi eri juuri näiden veroparatiisien kautta toimien. Yksi tutkimus, joka liittyy Alankomaihin, on osoittanut, että tällaiset postilaatikkofirmojen kautta rahaa virtaa noin 8000 miljardia euroa ja kyse on vain ainoastaan alankomaista, joten voittekin nähdä, että kyllä tässä rahoja menee hutkaan veronkierron takia melkoinen summa. Lisäksi haluan korostaa sitä, että juuri meidänkin valiokuntamme näkökulmasta katsottuna tämä toiminta vaikuttaa negatiivisesti myöskin ihmisten ja yritysten mielialoihin – Erityisesti PK-yritysten mielialoihin tämä vaikuttaa negatiivisesti. Me tiedämme, että juuri suuret monikansalliset yritykset kiertävät veroja ja tietenkin pienet yritykset eivät välttämättä halua jäädä jälkeen ja toimivat kuten isot edellä tekevät. Ja siitä syntyy sitten eräänlainen käytänne malli. Sitten neljäs asia usein me olemme törmänneet siihen seikkaan, että suuret tupakkajätit maksavat melkoisia summia sopimusten nojalla erinäisille tahoille ja me olemme havainneet, että yleensä on tarkoituksena toimia niin, että näitä varoja käytetään veropetosten vastaiseen taisteluun, mutta vain ainoastaan 9,7 prosenttia menee komissiolle, mutta noin 90 prosenttia menee jäsenvaltiolle. Jäsenvaltiot eivät käytä näitä varoja aina todellakin tämän petoksen vastaiseen toimintaan, vaan ne ohjataan vain suoraan kansalliseen budjettiin ja silloinhan ne rahat ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen. Sitten mitä tulee Alviin, tässä kohdassa viittaan alviverokierron aiheuttamiin ongelmiin. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että tässä haittoja syntyisi vain ainoastaan kansallisella tasolla, vaan tämä veronkiertomuoto vaikuttaa myöskin Euroopan unionin budjettiin. Tehän tiedätte, että alvimaksuja siirretään unionin budjettiin – Tämä siis vaikuttaa negatiivisesti sisämarkkinoiden toimintakykyyn ja aiheuttaa muun muassa kilpailun vääristymistä eri sektoreiden välillä. Sitten kuudes asia. Korostan muun muassa sitä, että alvi järjestelmän kautta ja valtiot saavat suuren osan varoista, kuten myöskin EU, 21 prosenttia vuonna 2009, mutta lisäksi täytyy muistaa, että äh, alvijärjestelmä äh, aiheuttaa myöskin kustannuksia, kuten esimerkiksi tämä hankala alviin keräämisjärjestelmä. Me tiedämme, että tämä alvijärjestelmä, verojen kerujärjestelmä ei ole muuttunut vuosikymmenten aikana, vaikka talous onkin muuttanut olemustaan, joten ehkäpä se ei ole enää ajanmukainen järjestelmä ja se saattaa myöskin johtaa tiettyjen summien menettämiseen. Lisäksi tässä viittaan myöskin neuvoston suuntaan. Mehän tiedämme, että Neuvoston direktiiviä, pöydällä on pari direktiiviä, jotka liittyvät muun muassa arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta ja niiden vapaaehtoisten ja tilapäisten tilapäisesti sovellettavien käännettyjen verovelvollisuusjärjestelmien osalta ja neuvosto vaan ei ole mitään tehnyt näinä viime vuosina. Tärkeänä seikkana pitäisin sitä, että järjestelmä toimisi hyvin, sillä jos yhteistyö toimisi sekä veroviranomaisten että myöskin muiden, eli esimerkiksi tullin kanssa, koska tullihan on keskeinen toimija, kun alvia lähdetään keräämään. Jos tämä yhteistyö ei toimi, niin silloinhan tässä menetetään melkoisia summia ja me myöskin helpotamme rikollisten toimintaa. Ja tästäpä syystä valitankin tässä, että veroviranomaiset monissa jäsenvaltioissa eivät pääse suoraan tullitietokantoihin käsiksi. Eli mitään ristikkäisvalvontaa toimintaa ei ole olemassa, ei mitään vastaavanlaista toimintaa, joten se on omiaan heikentämään järjestelmään ja tähän meidän täytyy puuttua. Siihen tässä viittaan. Sitten kymmenes asia. Niin, tämä koko ilmapiiri, kun yritetään taistella veropetosta vastaan ja veroparatiisia vastaan. Me tiedämme, että Muun muassa oikeustaistelut ovat hyvin pitkiä, hankalia, epäselviä ja on oikeastaan käynyt ilmi, että viranomaistahot, jotka ovat yrittäneet hoitaa asiat kuntoon, niin joutuvat vain sitten heittämään pyyhkeen kehin ja sanomaan, että valitettavasti rikolliset pääsevät kuin koira veräjästä. Rangaistukset ovat aika lailla mitättömiä halusin vain korostaa, että ne, jotka tekevät tämän asian suhteen tärkeää työtä, niin me olemme valmiita tukemaan heitä. Sitten vielä lopuksi pari lisähuomiota. Tämä niin sanottu e-government-järjestelmä, se olisi hyvä. Meidän tulee tehokkaammin käyttää tätä avoimuutta lisäävää sähköistä järjestelmää. Silloin voimme taistella tehokkaammin äh, veronkiertoa vastaan. Meidän tulee vahvistaa ja tehostaa tätä järjestelmää, niin kuin toteakin kohdassa 11. Ja lopuksi vielä tämä kohta 12. Tässä viittaan komission ja jäsenvaltioiden suuntaan. Totean tässä kohdassa, että tämä uusi tullikoodijärjestelmä, siitä olemme keskustelleet myöskin omassa valiokunnassamme useampaan otteeseen ja olemme Ekonin suuntaan lähettäneet aiheeseen liittyviä lausuntotekstejä. Me olemme aina todenneet, että järjestelmä ei toimi toivotulla tavalla. Ja halusin juuri tästä nimenomaisesta syystä ottaa sen vielä tässä omassakin tekstissäni esille. Ja muistaakseni tarkastu, tarkistuksia voi jättää 26. päivää asti. Valitettavasti aika ole hirveästi tarjolle, mutta tämä johtuu vain ja ainoastaan vastuuvaliokunnan tiukasta aikataulusta. Ja nyt olen valmis kuuntelemaan, mitä teillä on tähän tekstiin liittyen sanottavana, ja yritän huomioida kommenttiini mahdollisimman laajasti. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Äh, Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, niin saan toivottaa tervetulleeksi komission edustajat. DG Dax Kon puolelta Ramponi pu- ja DigiBudgetin puolelta kollega Gilise Olafia edustajaa edustaa Herbert Makel. Tervetuloa. Ensin valiokunnan jäsenille puheenvuorot. Ehkäpä teillä on myöskin komission tai Olafin suuntaan kysyttävää. Ja sitten komissiokin voi ottaa kantaa tähän lausuntoon liittyen. Ensimmäisenä edustaja Rybisch, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja haluaisin kiittää esittelijää, koska hän on hyvin ytimekkäästi esittänyt asian. Meillä on Euroopassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joihin kohdistuu suhteettoman suuri rasitus. Kuitenkin ne tuottavat 50 prosenttia BKTstä, työllistävät kaksi kolmasosaa työntekijöistä Euroopassa, mutta maksavat 80 prosenttia veroista. Joten jokin on vialla Minusta ei ole oikeutettua, että juuri pienet yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat suhteettoman suuren verorasituksen kohteena ja suuret kansainväliset yritykset sen sijaan ovat suojattuja ja niiden optimointimallit toteutuvat maailmanlaajuisesti ja tällä tavoin vältetään veronmaksua. Minun kysymykseni kuuluisi, onko finanssitransaktioveron osalta pohdintoja siitä, että tällainen rajat ylittävä toiminta otettaisiin mahdollisesti huomioon. Nimittäin sehän olisi Euroopan unionin ydintehtävä jollakin tavoin pohtia toimintoja, jotka ovat rajat ylittäviä. Ja siksi kysymys, olisiko niin, että finanssitransaktiovero mikroluottojen osalta voitaisi, voisi löytää sovellusta niin, että tällaisia rasituksen vähentämis- ja houkuttin mekanismi voitaisiin ottaa käyttöön, niin että saataisiin aikaan tiettyä tasapainoa. Uskoakseni juuri Slovakia liityttyään Euroopan unioniin hyvin, loi hyvin esikuvallisen mallin, joka juuri esikuvallisesti toteutti sitä, miten kasvu osoitetaan työpaikkoihin ja tässä toimittiin voimakkaasti myös veropartiiseja vastaan. Ja tämä ohjelma on ollut hyvin tehokas. Olen iloinen siitä, että komissio pohtii näitä asioita, sitä, miten tulevaisuudessa voitaisiin saavuttaa tasavertaisuutta. Kiitokset. Seuraavana edustaja De Jong. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitokset myöskin esittelijä Stansille. Niin, lausuntoon. Lausunto ei anna hirveästi mahdollisuuksia puuttua näin monimutkikkaaseen asiaan kuin tähän, ainakaan kovin perusteellisesti. Yritän täydentää tätä esittelijän tekstiä omilla tarkistuksilla. Alkuun toteaisin, että kun katson englanninkielistä toisintoa, ilmeisesti se on ainoa teksti. Täällä puhutaan tax evasion, eli ikään kuin veron kierto ja verojen maksamisen välttäminen, tax avoidance – Täällä viitataan tähän 8,8 vuoteen, jona aikana kaikkien jäsenvaltioiden budjettialijäämä voitaisiin kuitata. Kysehän on siitä, että ongelma on syntynyt veronmaksun välttämiseltä eikä veron kierrolta. Tietenkin loogisinta olisi maksaa verot siellä, missä voittoa tuottavaa toimintaa harjoitetaan. Tällainen perusperiaate pitäisi kirjata johonkin. Tätä periaatetta ei yleensä sovelleta. Ja käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos tällaista periaatetta ei noudateta kaikkialla, niin silloin saattaa syntyä epätasapainotiloja. Eli silloin voi käydä niin, että sopimusten takia ei tarvitse maksaa veroja laisinkaan tai kerran tai sitten jopa kaksikin kertaa. Eli silloin syntyy näitä epätasapainotiloja. Tähänkin pitäisi puuttua. Mitä tulee verosopimuksiin, niin sekin on yksi ongelma. Miksi Alankomaista on tullut tällainen tällainen kauttakulkumaa? No se johtuu siitä, että me teemme kolmansien maiden, hyvinkin epäilyttävien kolmansien maiden kanssa tällaisia verosopimuksia. Meidän pitäisi löytää eurooppalainen lähestymistapa, johdonmukainen sellainen. Viime viikolla kävi ilmi, että veronkiertoon on yritetty puuttua muun muassa etuirintamalla, mutta nyt se on kääntänytkin kelkkansa. Kyllä siinä, senkin ehdotuksesta löytyy hyviä ajatuksia, jotka kannattaisi huomioida. Ja sitten mitä tulee tähän sanktiokohtaan, eli jatkossa sellaiset yritykset, jotka ovat syyllistyneet verokiertoon, niin eivät voisi saada enää unionin tukea. Se on hyvä asia. Ja sitten tämä yhtenäinen eurooppalainen verotusjärjestelmä. No tämä nyt on vaikka ja kuinka mones ehdotus, mutta kuitenkin olisi hyvä, jos jotain vastavalaista voitaisiin saada aikaiseksi, niin silloin veronkierto hankaloituisi entisestään. Muilta osin voin sanoa, että tämä on erinomainen teksti, ja kyllä minun mielestäni tässä mennään ihan oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Ja vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Muller. Jan, olepas hyvä. Nederlands is bijna de voertaal eh, vanmiddag, dus ik... No tänään täällä ei taida taidetakaan kuulla paljon muita kieliä kuin hollantia, joten minäpäs käytän sitä myös itsekin. Saanen sanoa muutaman sanan sen Alankomaihin liittyen, kun täällä on puhuttu juuri veroparatiiseista, verojen kiertämisestä ja veronmaksun välttämisestä. Me tiedämme, että Alankomaissa tämä ei ole mitään laitonta toimintaa, tässä toimitaan lakien ja määräysten mukaisesti, mutta se, että onko se toivottava, niin se on taas eri asia. Meidän tulisi ehkä tutkia asiaa tarkemmin ja pohtia sitä, että onko tämä nyt toivottavaa toimintaa. Minun mielestäni tässä nyt ei voida syyttävällä sormella osoittaa Alankomaiden suuntaan ja sanoa, että te toimitte rikollisten tavoin. Tietenkin kaiken maailman kikkailumahdollisuuksia on olemassa, mutta meidän pitää pysyä faktoissa. Mitä tulee sitten tähän 90 prosenttiin näistä tupakkateollisuuden tarjoamista varoista, jotka menisivät yhteen jäsenvaltioiden budjetteihin? Ehkäpä meidän pitäisi näitä sopimuksia muuttaa tai päivittää, erityisesti nyt kun MFFstäkin keskustellaan. Kysehän on oikeastaan maksusta, josta pitäisi olla hyötyä Euroopan unionille. Jos tällä hetkellä näin ei ole, niin meidän pitäisi tutkia, että pitäisikö näitä sopimuksia muuttaa. Eli voitaisiinko saada enemmän kuin 10 prosenttia, varsinkin jos on luvattu, että näitä varoja käytetään tämän tyyppisen rikollisen toiminnan kitkemiseksi. Kiitoksia. Danke, Jan Mulder. Als Kiitoksia ja seuraavana Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Tämä on aihe, jonka parissa hän on tehnyt usein töitä. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Minulla on kolme ajatusta. Ensinnäkin kansainväliset petokset näemme, että G20-kokousten jälkeen maailmanmarkkinat aukeavat ja mitä enemmän näin tapahtuu, sitä enemmän meillä on ongelmia kansainvälisten petosten suhteen. Minä pohdin sitä, minkä tyyppinen Euroopan unionin toiminta voisi olla, meidän tiedonvaihtojärjestelmämme, kuinka ne voisivat jollakin tavalla – liittyä tähän taisteluun kansainvälisiä petoksia vastaan. Tämä on todellakin ongelmallinen kenttä. Me näemme, että tietyillä alueilla maailmassa nämä petokset kasautuvat huomattavasti ja kun tämän tyyppisiä tapahtumia sattuu, meidän pitäisi pystyä vastaamaan niihin. Näissä kauppasopimuksissa, joissa kahdenvälisesti Euroopan unioni, jota kahdenvälisesti Euroopan unioni sopii, solminut, niissä pitäisi olla jokaisessa kappale, joka käsittelee kaiken tyyppisiä petoksia, erityisesti veropetoksia. Tämä käsittelisi veroparatiiseja, tämä käsittelisi kaiken tyyppisiä kansainvälisiä veropetoksia. Sen toinen asia tässä mietinnössä ei käsitellä asiaa, jonka olen lehdistössä lukenut ähm, petoksia liittyen hiilidioksidikauppajärjestelmään. Onko tämä yhä jonkinlainen ongelma? Voisimmeko me lisätä tähän kauppaan liittyviin petoksiin liittyvän kappaleen, mikä tilanne on näiden petosten suhteen. Sitten kolmas ajatus, nämä kappaleet 9 ja 12, joissa viitattiin tulliin tarkastusten, vierailujen myötä ja tilintarkastustuomioistuimen toiminnan myötä olemme huomanneet, että tullilaitos ei toimi riittävän tyydyttävästi, mutta tämähän on Euroopan unionin ja Meillä ei ole valtavasti niitä maatalous- ja tullijärjestelmä. Minä olin vuosia sitten esittelijänä kansainvälisen kaupan ja tullijärjestelmän toiminnan mietinnössä ja huomasimme silloin, että ongelmia esiintyi ja ehdotimme, että Euroopan unioni loisi sellaisen tulijärjestelmän, joka olisi eurooppalaisen viranomaisen valvonnassa ja meille sanottiin tuolloin, että tämä on aivan mahdotonta, me voi tällaista tehdä, tulisi liian kalliiksi, mutta eihän tämä tulisi sen kalliimmaksi, että meillä olisi viranomainen, joka olisi Euroopan tason viranomainen. Ja minä pohdin, voisimmeko me tarttua ajatukseen ja tutkia ainakin eh, vaikkapa 15 eh, kuukauden ajan tullijärjestelmien mahdollisuutta luoda eurooppalainen tulli ja viranomainen, jossa välttyisimme tällaisesta tilanteesta, joka nyt on vallalla, eli kyseessä on Euroopan unionin kompetenssi, mutta se on sitten delegoitu jäsenmaille ja toiminta on hyvin vaihtelevaa erityisesti Euroopan unionin ulkorajoilla. Ja tähän liittyy erilaisia petosongelmia ja ongelmia sisämarkkinoiden toiminnan suhteen ja ongelmia siinä, ettei kauppa sopimuksia kunnioiteta. Tässä haluaisin tuoda uudelleen tämän ajatuksen esiin. En tiedä, voisimmeko siitä valmistella jonkinlaisen mietinnän. Ja, vielen Dank. Äh, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Makovei. Thank you, Chair. Uh, in 2000... Kiitos. Vuonna 2011 varjotalouden suuruisuudeksi arvioitiin 90 prosenttia 27 jäsenvaltion BKT, eli 2,4 miljardia euroa samankaan kymmeniä miljardeja jää offshore-toimintaan ja verottamatta. ALV-petos vähentää kansallisia verotuloja. Sillä on myöskin välistä vaikutusta EU-budjettiin, koska ALV muodostaa olennaisen osan omista varoista. Lisäksi veropetos vie pohjaa pois sisämarkkinoiden toiminnalta ja estää reilua kilpailua. Taistelu petosta, veropetosta veron kiertoa vastaan on nähtävissä siinä, että pitäisi ensinnäkin pyrkiä parantamaan verojen keruuta. Ja näin mennään yksityiskohtiin siinä, miten ne pitäisi tehdä, mutta ehdottomasti tämä, tätä täytyy parantaa. Täytyy saada aikaan radikaali muutos jossakin jäsenvaltioissa, jäsenvaltioita, joissa verojen keruu on alle 10 prosenttia. Toinen asia on rajat yrittävä yhteistyö jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken. Tätä pitää vahvistaa ja luonnollisesti parantaa ja samaa rajat ylittävää yhteistyötä myöskin kumppanimeiden kanssa, jotka ovat tällä hetkellä EUn ulkopuolella. Tässä puhumme rahasta, joka ylittää rajat sekunnin sisällä. Meidän pitää harjoittaa yhteistyötä periaatteiden mukaan, että jossa rahaa seurataan rajan yli, olipa kysymys rajasta, joka on EUn sisällä tai EUn ulkoraja. Joten mitä tulee rajat ylittävään yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken. Minulla olisi kysymys komissiolle. Onko komissio jo käynnistänyt vaikutusarvion, joka koskee eurooppalaista veroidentifiointinumeroa, ja mitkä ovat väliaikaiset tulokset tästä? Ja neuvostolle <clears throat> on estetty, että otettaisiin kun katsottaisiin mikä on vastuu, mitä liittyy ALV-menetykseen. Joten miten aikoo neuvosto saada aikaan keskustelua tästä aiheesta? Sitten toinen asia vielä. Välineen kehittäminen, jolla voidaan tarttua kaikkiin veronpetoksen ja verokierron tapoihin. Haluaisin ottaa esimerkin tästä 2008 kesäkuun ja, 2009 joulukuun välillä arvioitiin, että 5 miljardia euroa menetettiin ALV-pedosten eh, myötä, jotka liittyvät kasvikaasupäästölupiin. Minä pidän hyvänä komission ehdotusta, että luotaisiin nopean reaktion mekanismi. Valitettavasti tämä mekanismi, sen toteuttamista edelleenkin jarrutetaan neuvostossa, joten kysymys neuvostolle kuuluu, milloin neuvosto aikoo tehdä esityksen tästä mm, nopean reaktion direktiivistä. Ja viimeinen kommentti, joka haluan esittää, ajattelin ALV-lainsäädännön mutkikkuutta. Ja haluaisin todeta, että esimerkiksi julkisten hankintojen tapaudessa – kun lainsäädäntö on mutkikasta ja raskasta, on helppo löytää ponsaanreikiä, joilla voidaan kiertää lainsäädäntöä ja tehdä rikoksia ja kiertää verotusta. Selkeä, yksinkertainen, avoin lainsäädäntö on takuu sille, että lainsäädäntöä toteutetaan ja että on vähemmän mahdollisuuksia petokseen keskeytän puheenvuoron tähän ja pidän hyvänä esitettyä luonnosta. Ja kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, ajattelemme samansuuntaisesti ja toivon, että saamme hyvän lausunnon keskustelun päätteeksi. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Warren. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisinko minäkin kiittää vielä esittelijää tästä erittäin hienosta mietinnöstä osaltani? Minä olin BIF-mietinnössä esittelijänä ja tämä liittyy osittain käsillä olevaan mietintöön siihen, mitä minä olen itse tehnyt. Erityisesti ALV-petokset ja erityisesti kysymys ALV-petoksiin, jotka liittyvät äh, tupakka-alaan. Tässä äh, budjetin valvontavaliokunta tulevina kuukausina tulee tarkastelemaan tilannetta tällä alalla. Olemme myöskin vie- tässä valiokunnassa Olafin ja komission kanssa vaihtaneet mielipiteitä näihin kysymyksiin liittyen. Ja yksi asia, joka minua hämmästytti näissä keskusteluissa, oli se, että jokainen jäsenmaa käyttää erilaista järjestelmää. Tämä aiheuttaa ongelmia. Olen sitä mieltä, että nyt jäsenmaat tietävät jo, mitä niiltä odotetaan, mutta eroja on olemassa siinä, kuinka ne käyttävät olemassa olevia järjestelmiä ja kuinka ne toimeenpanevat petoston vastaisia toimia ja sanktioita minun kysymykseni ei itse asiassa ole teille, vaan komission edustajille. Mitä on nyt tehty sen eteen, että jäsenmailla olisi yhtenäinen valvonta- ja toimeenpanojärjestelmä ja yhtenäiset sanktiot käytössä? Ja, vielen Dank. Und... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Skilakakis. Thank you. Uh... Kiitos minä haluaisin puhua Eloniasta. Sorry. Uh, on Mr. Odin's uh, proposition. Herra Odin esityksestä, joka liittyy... Aionkin käyttää nyt Kreikkaa. Uh, ja to Thema των τελωνίων. Eh, on selvää, että kun tehtiin selvitys, joka koskee avoimuutta, että meillä on eh, korruptiota hyvin laajalti eh, tulviranomaisen keskuudessa, ja tämä korruptio on Euroopan laajuista. Sitä tapahtuu pääasiassa Euroopan rajoilla, maissa, joilla on huono arviointi Transparency Internationalin tilastoissa, joten se mitä herra Odi esitti, että meillä voisi olla eurooppalaisempi ulottuvuus, eurooppalaisempi politiikka, eurooppalaisempaa valvontaa tulliviranomaisten toiminnalle, on asia, josta olen yhtä mieltä ehdottomasti. Me voisimme löytää kuitenkin jonkinlaisen väliaikaisratkaisun, tehdä esityksen sellaisesta. Meillä pitäisi olla vähintäänkin voimakas eurooppalainen valvontaviranomainen näissä asioissa, koska käytännössä Olaf viimeisten viiden vuoden aikana on tehnyt 600-700 tutkintaa. Ja 300 näistä, vain 300 näistä oli sellainen, että siitä seurasi jatkotoimia. Ja tämä koskee useimpia eurooppalaisia tapauksia, joten ymmärrätte, että me tarvitsemme voimakkaampaa asioihin puuttumista tällä sektorilla. Ja lopuksi haluaisin mainita yhden asian. Tiedot, joita esitetään erityiskertomuksia, joka koskee korruptiota julkishallinnossa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Joka vuosi pienimääräistä lahjontaa tapahtuu Euroopan unionin tullilaitoksessa ja sen taso on 600 000. Siis 600 000 kertaa maksetaan tällaisia pieniä lahjuksia. Meidän pitää tehdä tälle asialle jotakin. Kiitokset edustaja Skilakakis. Nyt saanen antaa komission edustajalle puheenvuoron. Kyllähän täältä esitettiin lukuisia kysymyksiä. Kuka haluaa vastata? kollega Raponi tai Gilisen, voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vastaan verotuksiin liittyviin kysymyksiin. Uskoisin, että ehdottomasti meidän täytyy tehdä selkeä ero veronkierron ja veropetosten väliin. Veronkierto on sitä, että käytetään laillisia tapoja verojen vähentämiseen tai niiden välttämiseen, mutta veropetokset taas ovat toimia, jotka ovat laittomia, vaikka moraalisesti tai taloudellisesti veron kiertokin on tuomittavaa. Tämän vuoksi me puhumme nyt esimerkiksi verosuunnittelusta tai soppailusta. Ja tämän vuoksi veron kiertoa tapahtuu eri tasolla, kansallisella tasolla, ja tämä riippuu todellakin kansallisista viranomaisista ja heidän tehokkuudestaan taistella petoksia vastaan. Sitten meillä on eurooppalainen taso, ja eurooppalainen taso koskettaa pääasiassa jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö on sellaista, että komissiossa me arvioimme, että olemassa olevat lailliset välineet ovat olemassa ja riittävät, mutta jäsenmaat eivät niitä käytä tarpeeksi. Näitä oikeudellisia välineitä ja tämän vuoksi erityisesti toiminnan tulee keskittyä jäsenmaihin. Ja sitten meillä on vielä kansainvälinen taso, joka ylittää Euroopan unionin Tämä tapahtuu kolmansien maiden kanssa. Tässä yhteistyö on tärkeää. Me olemme maininneet esimerkkejä erityisesti, kun Euroopan unioni neuvottelee kauppasopimuksista. Me pyydämme aina, että mukana otetaan kappale, joka koskettaa verotuksen läpinäkyvyyttä ja viranomaisten yhteistyötä. Tämä toimii tiettyjen maiden kohdalla, toisten maiden kohdalla tämä ei toimi. Tietyt maat ovat kieltäytyneet tämän tyyppisen kappaleen mukaan ottamisesta näihin kauppasopimuksiin. Sitten kansainvälisellä tasolla verotus perustuu kahden välisiin sopimuksiin jäsenmaiden ja maiden välillä, siis eurooppalaisen ja kolmannen maan välillä. Ja tässä meidän tulisi pohtia sitä, olisiko hyödyllistä käydä eurooppalaisia neuvotteluja kolmansien maiden kanssa. Tätä me pyrimme pyytämään jäsenmaalta, näin on ollut jo kauan aikaa. ALVn suhteen me olemme pohtimassa sitä, että pyytäisimme neuvostolta neuvotteluvaltuuksia, jotta komissio voisi järjestää tiivimpää yhteistyötä ALV-kysymysten suhteen. Te tiedätte, että ALV-vero kosketti ennen tavaroiden myyntiä, mutta nyt tämä koskettaa myöskin palveluja ja palvelukauppa on erittäin vaikaa vaikeaa seurata koko Euroopan unionin tasolla, erityisesti elektronisessa kaupassa. Ja tämän vuoksi me tarvitsisimme tällaista kansainvälistä yhteistyötä ja tästä yhteistyöstä pitäisi neuvotella Euroopan unionin ja kansainvälisten kumppaneiden välillä. Tässä mainittiin G20. Me pyrimme vahvistamaan tätä ulottuvuutta, jotta verosuunnittelua voitaisiin vähentää. Tämä ei ole kovinkaan helppoa, kuten sanoin, sillä tämähän perustuu erityisesti kahdenvälisiin sopimuksiin. Sitten ALV-veropetokset, tässä puhuttiin eh, hiilidioksidikauppa veropetoksista. Tämä petos tyyppi on vähentynyt erittäin paljon, sitä on tuskin enää, mutta tämä on siirtynyt toisiin tuotteisiin, kuten kaasu- ja sähkökauppaan. On merkkejä siitä, että erityisesti kaasun ja sähkön markkinoilla petoksia esiintyy. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut nopean toiminnan mekanismin käyttöönottoa. Tarkoituksena on luoda oikeusperusta, joka tekisi jäsenmaalle mahdolliseksi reagoida kuukauden sisällä yllättäviin petoksiin. Hiilidioksidikaupassa kahdessa kuukaudessa Euroopan unioni menetti kolme miljardia verotuloja, ja tämän vuoksi meidän täytyy ehdottomasti voida toimia nopeasti. Verotuksen kohdalla komissio on pyytänyt jäsenmaita tekemään töitä näiden kysymysten parissa, mutta jäsenmaat usein ovat kieltäytyneet sanktiokysymysten käsittelystä ne olivat sitä mieltä, että nämä sanktiot kuuluvat rikosoikeuden piiriin ja niitä ei voida siksi harmonisoida. Sitten transaktiovero. Tässä uskon, että meidän tulee voida välttää keinottelua ja olla rasittamatta pk-yrityksiä. Minä uskon, että tämän veron toteuttaminen tulisi luoda niin, ettei se koskettaisi pk-yrityksiä. Tässä puhuttiin myös verotunnuksista, verotunnusnumeroista. Me olemme vielä tehneet arviointia siitä, kuinka tämä toimi on otettu komission toimintaohjelman mukaan. Meidän tulee keskustella jäsenmaiden kanssa ennen kuin voimme aloittaa vaikutusten arvioinnin liittyen tähän verotunnusnumeroon ALV-verotunnukseen. Tässä olivat ne asiat, jotka halusin tuoda esiin verotukseen liittyen. Sitten aivan tiedotusluontoinen asia, tällainen käänteinen verotaakka ja nopea reagointi. Niistä tullaan seuraavassa Ecofinissa 5. maaliskuuta keskustelemaan. Ja neuvostossa erittäin suuri osa jäsenmaista on niiden kannalla, vain kolme tai neljä niistä perua, periaatteessa vastustaa erityisesti yksimielisyysvaatimukseen liittyen. Paljon kiitoksia. Duana, hmm. for the... Depends on you. Mm-hmm. okay. Mm-hmm. Äh, darf ich auch der äh, Bütsch das Budjetipääosaston puolelta kollega Bytch, voisitteko vastata näihin muihin esille tulleisiin kysymyksiin? Olkaapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. No meillä ei ole hirveästi lisättävää tähän käytyyn keskusteluun. Mitä tähän alvi osioon tulee, niin olemme samaa mieltä siitä. Sitten kohta viisi. Siihen liittyen voin sanoa, että tämä on todellakin juuri näin, niin kuin tässä sanotaan. Mutta tässä kyllä annetaan ymmärtää jotain muutakin. En tietenkään voi kiistää, etteikö Veronkierto vaikuttaisi myöskin omiin varoihin, mutta jos tässä lähdetään johtamaan ongelmia kansalliseen budjetin liittyen, niin silloin tässä ei kyllä tunnusteta koko ongelman vakavuutta. Jos esimerkiksi 100 euron suuruinen on tämä petos, otetaan pari jäsenvaltiota esimerkkinä, niin kyse on tietenkin pitkälti siitä, että missä tämä veropetos tapahtuu käytännössä. Eli otetaan Belgia ja Alankomaat. Jos siis väärennös on surrutetaan 100 euroa, niin Euroopan unionin budjettiin se vaikuttaa siten, että jos veropetos tapahtuu Belgiassa, niin 85-50 on tämä Belgian kohdistuva taakka ja puolitoista euroa EUn budjettiin liittyen. Ja jos Alankomaissa sama rikos tapahtuu, niin EU-budjetti kärsii 75 euroa. Eli mitä kollega taas sanoo kohdassa viisi, niin pitää sinänsä paikkaansa, mutta tässä annetaan ymmärtää, että kaikkialla veropetoksen vaikutukset olisivat samanlaiset. Joten jos saan jotain ehdottaa, niin ehkäpä tähän voitaisiin tarkentavia sanoja lisätä, jottei tässä lukia johdeta harhaan, koska muutenhan tässä syntyy aivan vääränlaisia tulkintoja. Muilta osin minulla ei ole mitään huomautettavaa. Kiitoksia. Ja, dank. Paljon kiitoksia. Niin, kello käy, kello käy. Kiitokset näistä lyhyistä ytimekkäistä vastauksista. Olafillekin on esitetty kysymys, mutta hetkinen, vielä täydentäviä kommentteja. Olkapa hyvä. Excuse me, chair. Uh, I... Anteeksi. Minä edustan äh, DG budjettia. Puhuisin näistä perinteistä omista varoista. Kohtaan seitsemän liittyen, jossa todetaan, että ALVn keräämismalli on pysynyt muuttumattomana, mikä johtaa huomattaviin menetyksiin nimenomaan tullimaksujen osalta. Tässä on todettava, että ALV-malli ei johda tässä mihinkään menetyksiin, koska ALV peritään tuotteiden tullimaksu sisältävästä arvosta eikä päinvastoin. Ja mitä sitten tulee kohtaan yhdeksään, ehkä me pitäisi lyhyesti korostaa sitä, että budjettipääosasto säännöllisesti tekee tarkistuksia, jotka liittyvät perinteisiin omiin varoihin ja on korostanut sitä, erityisesti, että jäsenvaltiot harjoittavat tullin valvontaa. Tämä liittyy myöskin korjauksiin, joita tehdään eh, siihen niihin puitteisiin, joita havaitaan näiden tarkistusten yhteydessä ja mitä meidän sisämä liittyy siihen, mitä me havaitsemme ja mitä myöskin tilastumisto on havainnut. Niin sen lisäksi valvonta jota tehdään, sitä esitellään myöskin erilaisissa temaattisissa kertomuksissa, jotka liittyvät jäsen, tullitarkastuksiin jäsenvaltioiden osalta myöskin neuvottavassa komiteassa, joka koskee omia varoja. Vuonna 2011 esimerkiksi esitettiin temaattinen kertomus, joka koski tulivalvontastrategiaa vuonna 2012. Esitettiin myöskin paikallisia äh, selvityksiä koskevaa menettelyä. Nämä, äh, näistä voituksena on kiinnittää huomiota siihen, missä voitaisiin saada aikaan parannusta tulivalvontaan jäsenvaltiossa. Thank you very much. Ich würde jetzt gerne noch... Paljon kiitoksia. Sitten vielä puheenvuoro McMichaelille Olafin puolelta. Olafille esitettiin kaksi kysymystä, joten voisitteko kommentoida Olafin roolia suhteessa näihin esitettyihin kysymyksiin? Tai ehkä voitte kirjallisesti vastata näihin esitettyihin kommentteihin ihan miten haluatte. Yksi kysymys, johon voisin vastata on sen, että kun ensimmäinen tupakkasopimus päättyy Philip Morris vuonna 2016. Tulemme jatkamaan tätä sen jälkeenkin. Ensimmäinen tilanne siis äh, muuttaa asioita olisi vasta vuonna 20, 2016. Äh, Paljon kiitoksia ja lopuksi puheenvuoro vielä esittelijälle ja samalla totean, että tarkastusten jättöaika ei olekaan 26. päivä, vaan maanantai 4. maaliskuuta kello 12.00. Olkaa hyvä, esittelijä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen hyvä, että olen tyytyväinen, että tähän saatiin vähän enemmän aikaa tarkastusten jättöä varten. Sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille. Monet esittivät kommentteja. Tämä osoitti, että olette kiinnostuneita asiasta. Mitä tulee kollega Rybingin kommenttiin koskien finanssitransaktioveroon ja Slovakia-kommenttiin. En tiennyt tätä asiaa, mutta tulen huomioimaan tämän asian ja ehdottaisin, että voisimme kahdestaan tsekata asian, että voitaisiinko tämä jotakin huomioida. Sitten De Jongin neljä kommenttia aivan oikeutetusti totesitte nämä asiat. Minulla ei ole hirveästi kuitenkaan lyöntejä käytettävissä tässä lausuntotekstissä. Yritän tiivistää sanomaan ja vahvistaa viestiä. Esititte tärkeitä asioita kieltämättä, niin sitten tämä terminologia, veropetos, veronkierto, no me olemme yrittäneet hoitaa asiat oikealla tavalla – Ehkäpä tätä täytyy vielä tarkastella uudemman kerran. Ja sitten tämä mainitsemanne Etyin raportti, sitä ei tässä huomioida laisinkaan, se pitää paikkansa, joten ehkäpä me voisimme yhdessä Odin kanssa huomioida tämä seikka esimerkiksi tarkastuksen muodossa. Se mitä sanoitte, niin olen valmis tukemaan näitä hyviä ehdotuksia. Kollega Mulder, tämä oli vain eh- esimerkki, tämä Alankomaiden tapaus. Sitten tämä 90 prosenttia tupakkateollisuus, tähän saimme vastauksen jo Olafilta, eli vuonna 2016 voimme puuttua asiaan, mikäli olemme silloin vielä parlamentin leivissä. Ja kollega Skilakakis esitti monia mielenkiintoisia asioita, jotka liittyvät tulijärjestelmään ja olemassa oleviin rajoitteisiin liittyen. Katsotaanpas yhteistyössä koordinaattoreiden kanssa, että minkälaisia ongelmia tullilaitoksen liittyen on olemassa. Ehkäpä voisimme laitaa valiokunta-aloitteisen tekstin. Siihen on palattu useampaan otteeseen. Sitten CO2 petokset. Komissio vastasi tähän kysymykseen jo. Kollega Makovei, niin hän esitti melkoisen toimintaohjelman, näin voitaisiin sanoa. Eli pitäisi parantaa verojen keruujärjestelmää yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla, ar- vaikutusarviointi ja niin poispäin. Jos esitätte jotain tarkistuksia, niin katsotaan, miten ne voitaisiin huomioida. Esitette kysymyksiä myös komissiolle ja neuvostolle. Minä uskon, että niihin on saatu jo vastauksia. Ja sitten tämä yhteisöpetossopimus, PIF-sopimus. Ehkä tämäkin voidaan huomioida. Voimme tehdä tässäkin yhteistyötä. Ja lopuksi vielä kollega Skilakakis siihen liittyvän kysymyksen. Siihen vastasin jo. Eli kyllä minä olen valmis tekemään kansanne yhteistyötä. Meillä on siis 4. päivä maaliskuuta asti aikaa ja sitten maaliskuun puolen välin paikkeilla äänestetään asiasta. Kiitoksia. Okay. Paljon kiitoksia arvoisa lausunnon laatia Näin olemme saaneet tämän asian kuntoon. Kollega Stas joutuu siirtymään nyt seura toiseen valiokuntaan. Nyt voimme siirtyä vastuuvapauteen aiheena muut toimielimet. Tarkistusten jättöaika on 26. päivä helmikuuta. Ensimmäisenä es- puheenvuoron saa esittelijä Andrea Cheskova. Olkaapas hyvä. No, děkuji, pane předsedo. Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Tänä vuonna kollega Czarnieskin kanssa ryhmästämme jaoimme tehtävän, joka liittyy vastuuvapauden myöntämiseen muille toimielimille. Minä Pahoittelisin hänen puolestaan sitä, ettei hän päässyt paikalle. Hän pyysi minua lukemaan oman lausuntonsa puolestaan. Ja samaan aikaan haluaisin tiedustella teiltä, voisinko nyt muuttaa näiden toimielinten järjestystä puheenvuorossanne niin, että voisin ensin käydä omat kommenttini läpi ja sitten kollegan. Sopiiko tämä teille? Jos tämä teille sopii, niin minä jatkan. Tikui. Hyvä, kiitoksia. Ilmeisesti tämä sopii. Edellisessä kokouksessa, kun muiden toimielinten edustajat olivat läsnä, meillä ei ollut paljonkaan aikaa keskustelulle ja vastaukset saatiin suurimmaksi osaksi kirjallisesti. Kaikki paitsi neuvosto ovat vastanneet, ja he ovat vastanneet sellaisella tavalla, että minä olen voinut ottaa vastaukset mukaan omiin mietintöluonnoksiini. Jos nyt sallitte, ensin käsittelisin siis neuvostoa, neuvoston vastuuvapauden myöntämistä. Tämän valiokunnan näkökulmasta neuvosto on usein kaikkein vaikein toimielin ja se, josta keskustellaan kaikkein eniten, kun vastuuvapautta myönnetään. Että kaikki tiedätte nämä kysymykset, kaikki tunnette tilanteen. Neuvoston tulisi olla läpinäkyvä, sen tulisi olla täysin vastuullinen, täysin vastuussa varoista, jotka kuuluvat Euroopan unionin kansalaisille, joten sen tulisi sitoutua tähän vastuuvapauden myöntämis- prosessiin täysin. Tämä tarkoittaa sitä, että sen tulisi tarjota kaikki asiakirjat saataville, vastata kaikkiin kysymyksiin ja osallistua valiokunnan kokouksiin. Ja tässä komissiohan on sopinut, että se käsittelee budjettia, mutta todellisuudessa komissio ei ole ainut elin, joka vastaa talousarviosta ja sen vuoksi jokaisen toimielimen pitäisi saada ja ottaa vastaan tämä vastuuvapauden myöntäminen kaikkien niiden elinten, jotka käsittelevät talousarviota. Me lähetimme yli 50 kysymystä neuvostolle, emmekä ole vieläkään saaneet vastauksia niihin. Minä olin suunnitellut kokouksen. Kyseessä on epävirallinen kokous, jossa olisi läsnä Irlannin edustaja puheenjohtaja maana. Meidän päämäärämme tulisi olla se, että saisimme aikaan kuitenkin virallisia kokouksia ja saavuttaisimme sellaisen tilanteen, jossa neuvoston edustajat osallistuisivat meidän keskusteluihimme tämän valiokunnan keskusteluihin, kun käsitellään vapauden myöntämistä. Minä olen pyrkinyt ottamaan askelia tähän suuntaan. Ja tämä oli myöskin pohjana minun luonnostelulleni tälle luonnokselle, joka on nykyisen keskustelun pohjana. Olen ymmärtänyt, että te, herra puheenjohtaja, omassa toimessanne valiokunnan puheenjohtajana voitte ryhtyä tiettyihin toimiin ja minä olen jättänyt tähän luonnokseen kaksi vaihtoehtoja, vaihtoehtoa avaaksi. Niin kauan kuin meillä ei ole vastauksia neuvostolta, en voi suosittaa vastuuvapauden myöntämistä.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 niin, ettei mitään epäselvyyttä ole jakauman eri palkkaluokkien välillä. Tilintarkastustuomioistuin myöskin antoi suosituksen talous- ja sosiaalikomiteassa ja tämä liittyy luonnollisesti myöskin muihin elimiin. Todennäköisesti kaikkien elinten vuosikertomuksessa tulisi olla jonkinlainen taulukko, joka liittyy henkilöstö- resursseihin ja jakaumaan, ei nimien osalta, mutta mukana tulisi olla taulukko, joka osoittaisi henkilökunnan eri luokat ja jakauman, sukupuolen ja niin edespäin. Muutoin me voimme todeta, että talous- ja sosiaalikomitea pyrkii vain todellisia kuluja kattamaan. Tulevaisuudessa meidän tulisi kattaa maksaa vain todelliset kulut. Tämä vastaisi sitä, mitä Euroopan parlamentti on jo viime vuodesta lähtien vaatinut talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean edustajat toteavat, että niiden yhteinen hallinnollinen sopimus on tuottanut hyviä tuloksia molemmille komiteoille ja tämä on suurten säästöjen lähde vuosi. Säästöt ovat 34,5 miljoonaa euroa arviolta. Tähän eivät kuulu säästöt, jotka koituvat siitä, että kokoustiloja ja muita resursseja rakennuksissa on jaettu. Minä täysin tuen sitä, että rakennusresursseja ja muita resursseja jaettaisiin. Tämä voisi vaikuttaa myöskin muiden toimielinten toimintaan. Tässä haluaisin kehottaa molempia komiteoita tekemään jatkossakin lisää yhteistyötä ja kaikenlaisia mahdollisia säästöjä. Tämän hallinnollisen sopimuksen suhteen meidän tulisi todennäköisesti henkilöstöresurssien jakoa helpottaa erityisesti käännöspalveluiden osalta. Muutoin olen tyytyväinen siihen, että videokonferensseja on otettu taloussosiaalikomiteassa käyttöön ja arvioin lopullista arviota tämän toimen tuottamista säästöistä. Sitten oikeusasiamieheen liittyen haluaisin todeta yhden tärkeän asian. Vaikka niin paljon ponnisteluja on tehty sen eteen, että erilaisia internet- ja videomahdollisuuksia käytettäisiin hyväksi ja painettua mediaa, tähän elimeen ovat yhä hyvin harvat kansalaiset ja muut toimielimet Euroopan unionin sisällä yhteydessä. Tämä on jotakin, mitä meidän tulisi pohtia. Euroopan tietosuojavaltuutettuun liittyen haluaisin huomauttaa, että tarjouskilpailuja, järjestettiin henkilöstökuluihin liittyen tiettyjä uusia toimia, harjoitettiin ja uusi sisäisten menettelyjen ohjekirja oli käytössä, mutta yhä jonkinlaisia puutteita esiintyy rekrytoinnin ja henkilöstöresurssien suhteen. Tämä vaatisi sitä, että kaikki toimielimet antavat kattavaa tietoa ja tekevät ajan tasaisia tarkistuksia. Tämä on yleinen ongelma lähestulkoon lähe kaikissa jäsenmaissa ja sen pitäisi koskettaa siis myös toimielimiämme. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, huolimatta kaikesta siitä, mitä juuri totesin, ehdottaisin, että annamme vastuuvapauden muille toimielimille, siis muille kuin neuvostolle. Neuvoston suhteen minä olen säilyttänyt molemmat ehdotukseni, siis sen, että myönnämme ja emme myönnä vastuuvapautta. Tarkoituksena on nyt lykätä vastuuvapauden myöntämistä. Tämä on luonnollisesti jotakin, mistä voimme keskustella. Mutta tähän mennessä neuvosto ei ole 52 heille asetettuun kysymykseen vastannut, ja uskon, että meidän oikeutemme on tässä vaatia heitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Haluaisin myöskin lukea herra Czarnieskin huomiot liittyen Euroopan ulkosuhdehallintoon tilintarkastustuomioistuimeen ja unionin tuomioistuimeen, jos sallitte. I have an English, so... Okay. Uh, the European External... Euroopan ulkosuhdehallinto vuonna 2011 oli ensimmäisenä toimintavuotenaan kohtaamassa uusia haasteita liittyen erityisesti hankintoihin ja äm, rekrytointiin. Tässä tilintarkastustuomioistuin teki joitakin huomioita siitä, että tiettyjen äm, henkilöstöön liittyen kysymykseen suhteen epäselvyyksiä esiintyi. Ja varanhoitoasetukseen liittyen ja myöskin hankintoihin liittyi joitakin puutteita moitteettoman toiminnan suhteen. Suosittelemme, että budjetin toimeenpanoa pyrittäisiin parantamaan tulevana vuonna, sillä paljon sitoumuksia siirtyy seuraavalle vuodelle. Euroopan ulkosuhdehallinnon pitäisi olla tasapainoisempi edustuksessaan, sillä henkilöstön prosenttiosuus, kun vertaillaan uusista jäsenmaista tulevia henkilöstön jäseniä, on hyvin epätasapainoinen. Uusista jäsenmaista on hyvin vähän henkilöstöä. Minä eh, ehdotan, että tämä vastuuvapaus myönnetään. Sitten tilintarkastustuomioistuimeen liittyen haluaisin huomauttaa, että kun e-kuuria sovelluksen käyttöönotto vuonna 2011 tapahtui. Tämä vaikutti hyvin paljon paperikuluihin 25 prosentilla vuosien 2011 ja 2012 välillä ja 150 150 000 euron säästöjä koitui kuitenkin. Kokonaismenot kasvoivat vuonna 2011 ja tämä suuntaus jatkui koko vuoden 11 tämän vuoksi. Tämä johtui siitä, että henkilöstökulut kasvavat, sillä uuden tuomarin virkaa ehdotettiin tuo, tilintarkastustuomioistuimeen. Me Odotamme, että vuosu, vuosittainen vuosikertomus vuodelta 2011 antaisi tarkemman kuvauksen niistä hyödyistä, joita nämä muutokset ovat tuottaneet tuomioistuimen toiminnalle. Haluaisin huomauttaa, että mielestäni vastuuvapaus pitäisi myöntää. Ja lopulta mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, PricewaterhouseCoopers, riippumaton ulkopuolinen arvioija, antoi arvionsa tilintarkastustuomioistuimen tilanteesta kuitenkin meidän täytyy kunnioittaa tiettyjä aikarajoja. Ja erityiskerto tutkimus pitäisi saada tuomioistuimelta sukupuolten välinen tasapaino ja pääosastojen määrä sekä yksikön päälliköiden määrä. Kaikkien näiden asioiden suhteen sukupuolten välinen tasa-arvo ei vieläkään toteudu. Me odotamme, että saisimme vuonna 2012 johtopäätökset sisäisen tilintarkastustoiminnan tuloksista ja niistä seurauksista, joita näillä tarkistuksen johtopäätöksillä on ollut. Kokonaisuudessaan suosittelisin, että myönnämme vastuuvapauden eh, tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Tiedän, että kaikki nämä kysymykset ovat melko monimutkaisia. Ja haluaisin siksi jälleen kerran kiittää teitä siitä, että annoitte minulle aikaa ja mahdollisuuden kommentoida omia mietintöjäni ja myöskin lukea ne kommentit, joita kollega Janieski oli kokousta varten valmistellut. Luonnollisesti olin valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin ja toivon, että nämä huomioitetaan myöskin tarkistuksiin mukaan. Jälleen kerran, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä siitä, että sain käsitellä näitä mietintöjä nyt eri järjestyksessä kuin suunniteltua. Paljon kiitoksia. Ja, vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia, edustaja Ceskova. Te edustitte täällä myöskin kollega Czarneckia. Edellisellä kerralla asia meni samalla tavalla. En tiedä, oliko varjoesittelijöillä mahdollisuus keskustella esittelijä Czarneckin kanssa. Niin, kysyisin teiltä näin hyvä asia olisi, jos esittelijä keskustelisi varjoesittelijöiden kanssa. Ja nyt kun toistamiseen käy näin, että esittelijä ei pääse valiokunta kokoukseen mukaan, niin no, halusin ottaa vain asian esille. Kyllähän me olemme kollegiaalisia ja haluamme löytää toimivia ratkaisumalleja. Tämä ei tietenkään ole teidän vikanne. Kommentteja varmaankin halutaan esittää, ja te esititte minulle puheenjohtajalle siis puhe, kysymyksen koskien neuvoston vastuuvapautta. Siitä keskustelimme jo viime kerralla, ja parlamentti on käsitellyt tätä asiaa pidemmän aikaa. Ja tästäpä syystä viime vuosien aikana me emme ole voineet myöntää neuvostolle vastuuvapautta. Valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa olen käyttänyt tilaisuutta hyväksi ja keskustellut puheenjohtajavaltioiden kanssa tästä nimenomaisesta asiasta. Olen keskustellut myöskin neuvoston pääsihteerin kanssa asiasta ja sanonut hänelle, että me emme voi hyväksyä tällaista neuvoston toimintaa. Herääkin kysymys, että mitä voimme käytännössä tehdä asian korjaamiseksi. No, ennen kuin pohdimme sitä asiaa, niin ehkäpä voisin heittää kysymyksen saliin, onko täällä Irlannin puheenjohtajavaltion edustaja paikalla, ja jos kyllä, niin haluatteko käyttää puheenvuoroa? Teillä on mahdollisuus käyttää puheenvuoroa, te tiedätte, että me olemme valmiita kuuntelemaan teitä, ja nyt haluankin tarjota teille mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun, mikäli niin tahdotte, esittääksenne omat näkemyksenne asiasta. Hyvä. Aloitetaan esittelijö. Niin, esittelijä haluaa vielä tästä neuvoston vastuuvapausasiasta sanoa jotain. Olkaa hyvä. Kiitos, että sain tilaisuuden vielä kerran kommentoida asiaa. Totta kai me olemme kääntyneet Irlannin puheenjohtajavaltion puoleen. Olemme olleet siis yhteydessä sen edustajiin ja pyytäneet edustajia tulemaan valiokunnan kokouksiin. Sanomme, että keskustelisimme vastuvapaudesta neuvostolle. Olemme myös todenneet, että olisi erinomaista, jos näihin kysymyksiin saataisiin asianmukaisia vastauksia, niin että kuulemisen perusteella, jonka järjestimme tästä aiheesta, voisimme uskoa, että yksi asiantuntija, joka sanoi, että parlamentilla ja sen valiokunnalle oikeutta tehdä tätä, ja sitten onkin toinen asia, joka sanoi, että totta kai parlamentilla ja sen valiokunnalla on tämä toimivalta, koska näin on todettu perustamissopimuksessa, siis toinen asianajan sanoo ei ja toinen sanoo kyllä, niin minä ehdottaisin, että, sanoisin, että meillä on oikeus saada vastaukset näihin kysymyksiin asianmukaisesti. Tätä ei kuitenkaan tähän mennessä ole tapahtunut. Ja haluaisin toistaa, että huomenna on tapaaminen itse asiassa Irlanti, puheenjohtajavaltio, on pyytänyt minua osallistumaan kokoukseen. Ja odotan mielenkiinnolla tuloksia tuosta tapaamisesta. Siis tässä minun ehdotukseni. Ja minä uskon, että valiokunnan lausunto tuo tulee olemaan sama kuin aiempinakin vuosina. Kiitos vielä kerran tämän puheenvuoron. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia arvoisa esittelijä. Voinen olettaa, että valiokunta tulee tukemaan teitä näissä ponnisteluissa. En halua nyt lähteä ennakoimaan tätä käytävää keskustelua. Kolme puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ensimmäisenä kollega Söndergaard. Øh, tak, formand. jeg vil da godt øh, benytte lejligheden til at øh, støtte ordførerens holdning, når det gælder... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tukea tässä esittelijää neuvoston suhteen. On aivan selvää, että niin kauan kun emme ole saaneet neuvostolta vastauksia kysymyksiin, joita olemme osoittaneet, emme voi heille vastuuvapautta myöntää. Tämä on aivan selvää. Minä toivottaisin esittelijälle onnea epäviralliseen kokoukseen huomenna. Näistä epävirallisista hän ei koskaan saada mitään tuloksia. Ehkäpä esittelijä voisi saada tietoa, jota emme voi julkisesti käyttää, mutta tämän lisäksi en tiedä, mitä hyötyä tästä voisi koitua. Sitten vastuuvapauden epääminen, kuten puheenjohtaja sanoi, sehän olisi samalla linjoilla tällä alalla aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa. Kuitenkin uskon, että kuten viime vuonna meidän tulisi pohtia sitä, ettemme vain kirjaisi kysymyksiä, vaan toisimme uudelleen esiin ne kysymykset, joita viime vuosina on esitetty. Nämä ovat periaatteellisia kysymyksiä. Olisi hyvä toistaa nämä kysymykset. Minä en usko, että neuvosto voi välttyä kysymyksiltä yksinkertaisesti niin, ettei se vastaa niihin. Tässä haluaisin kiittää esittelijää. Hän kieltäytyi viittauksesta tällaisiin herrasmiesopimuksiin mietinnössä. Nämä herrasmiesopimukset, joihin viitattiin alkuperäisessä mietintöversiossa. Ei tämä ole mikään tosiasia. Tämä ei ole jotakin, mikä olisi olemassa. Ei niitä ole koskaan ollut olemassa. Vuonna 2009 ja 10 kävimme neuvoston kanssa keskusteluja ja pyysimme, että he antaisivat meille asiakirjoja, jotka todistaisivat se, että tällaisia herrasmiesopimuksia on ollut olemassa, mutta me saimme vain asiakirjoja, joissa neuvosto sitoutui yksipuolisesti parlamentin pyyntöihin. Ja minä olen kyllä hyvin tyytyväinen, että ei mitään viittauksia nyt ole mietinnössä tänä vuonna tällaisiin herrasmiessopimuksiin, kun ei viime vuonnakaan ollut, koska eihän niitä ole olemassa. Kiitoksia. Kiitoksia Sören. Seuraavana edustaja Kalfin. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sitä muutaman kommentin eri toimielimistä. Aloittaisin Euroopan tietosuojavaltuutusta ehdottaa, sanoisin, että tukisin esittelijän esitystä. Mitä tulee oikeusasiamieheen, haluaisin todeta suosituksen, joka on mietinnössä minäkin voimakkaasti haluaisin tukea tätä suositusta, joka on se, että miten pitkään tutkinnat saavat kestää. Ongelma nimittäin on, että kesto kasvaa ja tulokset tulevat hitaammin. En tiedä, liittyykö tämä budjettiin, mutta me tarvitsemme paremman selityksen tulevina vuosina tälle. En kuitenkaan ehdota, että puututaan tähän itse vastuuvapauden myöntämiseen, mutta kuitenkin tämä se pitää olla selvää. Miten alueiden, alueiden komitea ja sosiaali, sosiaalikomitea, niistä ei mitään erityistä, mutta tilintarkastustuomioistuimesta pidän hyvänä sitä, että olemme saaneet nyt tietoa tästä ulkoisesta, ulkopuolisesta tarkastajasta ja, ja toivon, että tuomioistuin tulee panemaan Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers on esittänyt mutta eräs asiasta on käydä keskustelua mukaan luettuna eräät äskettäiset tapaukset on se, että mikä on näiden erityiskertomusten merkitys, miten, miten niitä käsitellään, mitä ne tarkoittavat, miten ne otetaan huomioon ja niin edelleen. Minusta tämä liittyy äh, tuomioistuimen äh, toimintaan – ja myöskin budjettikeskusteluun. Ja minusta meillä on ehdotukset pöydällä ja meidän täytyy jatkaa tämän asian osalta ja kenties tarkastella parlamentin kantaa näiden osalta. Sitten tuomioistuin. Haluaisin kovasti kiittää kirjallisia vastauksia, jotka olemme saaneet aiemmista keskusteluista, jotka tuomioistuimen kanssa käytiin. Useimmat niistä ovat täysin tyydyttäviä, mukaan luettuna informaatioteknologian käyttö ja tietojen avaaminen. Myös nämä suoritusindikaattorit. Kolmas kysymys kuitenkin minusta tarvitsee lisää huomiota. Tämä nimittäin liittyy lingvisti lakimiesten käyttöön Mm, linksjuristien käyttöön äh, Luxemburgissa äh, etätyöhön. Minä suorastana mm, ymmärrän kyllä logiikan, mutta minusta tämä ei ole niin tärkeää. Tärkeää on se, että lingvistijuristit very close to Luxembourg and there is no other way. Juristilingvistit äh, teitä tarvitaan käännösten tekemiseen. Minusta tämä on kuitenkin asia, jota täytyisi käsitellä hiukan enemmän. Sitten ulkosuhdehallinto. Olen kuullut kommentit, joita heillä äh, Czarnieckillä oli. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomionne erinäisiin kohtiin. Totta kai me tulemme tekemään ehdotukset konkreettisesti tulevina päivinä. Kuitenkin meidän on sanottava selvästi, että että on asioita, jotka on todettu, jotka eivät jotka tilintarkastusmieston havaitsee ja jotka liittyvät mahdollisiin sääntöjen noudattamatta jättämisiin, ja näitä oli hyvin vähän, mikä oli hyvä asia ajatella ensimmäistä vuotta, mutta sitten toimenpanon aste ja asiat, jotka liittyvät siihen, että se ei ole riittävän korkea tämä toimenpanon aste, miten voimme nähdä tästä budjetin toteutumisen osalta sekä päämajassa että edustustoissa on nähtävissä, että se on noussut 97 prosenttiin, mikä on asia, joka on otettava huomioon sitten, kun laaditaan lopullinen versio tekstistä. Sitten oli asia, joka liittyi siihen erityistapaukseen, joka koskee would be ready that we, we, we discuss that. I don't think... palkkaluokkiin, en tiedä onko tässä mitään yleistä sääntöjärjestelmässä, joka liittyy ylennyksiin palkkaluokissa. Sitten on myös kysymys täällä mietinnössä, joka liittyy koulutuksen tarpeeseen. Minusta nämä ovat sellaisia näkemyksiä, joita henkilöstöllä on, joka työskentelee ulkosuojelhallinnossa. Jos me tässä kysymme itseltämme tai kollegoiltamme, täällä valikunnissa. Tarvitsevatko he koulutusta? Olen aivan varma, että kaikki sanoisivat, että he tarvitsevat koulutusta. Vaikka joku sanokin, että ei ole mitään, jos joku sanoi, että ei ole mitään uutta opittavaa, niin se olisikin vähän ongelma. Mutta on siis olemassa näkemys siitä, että henkilöstö tarvitsee lisää koulutusta ja tämä on täysin normaali, että tämä ei pidä nyt jotenkin irrottaa tästä yhteydestä. Sitten edustustoissa luokat. Eh, tässä on erityinen piirre, joka liittyy siihen, että tällainen on johtaja vastaa lukuisista palveluista, joita on. Tietysti määrin on normaalia, että on hiukan erilaiset kriteerit, jotka liittyvät heidän palkkatasoonsa. Sitten oli myös yhtä mieltä kommenteista, joita esittelijä on tehnyt, jotka liittyvät alueellisen tasapainoon mitä tulee ennen kaikkea uudempiin jäsenvaltioihin. Meidän kuitenkin täytyy todeta, eh, miten tämä luotiin aivan äskettäin tämä palvelu. Ja se oli mukana edustajat, jotka tällä hetkellä työstelevät Euroopan unionissa pikkuhiljaa nimitykset eh, kansallisista eh, ulkoasianhallinnoista lisääntyy, joten tämä on tietysti mielessä kyllä asia, joka on tärkeää, mutta me pitää kun nähdä trendi, että tässä tapahtuu tiettyä kasvua ja tätä täytyy rohkaista. Neuvostosta vielä. En voi sanoa mitään eri tavoin kuin mitä tähän mennessä on sanottu eri keskustelussa, joita on käyty. Neuvoston täytyy antaa tämä tieto. Mitä he nyt sitten ajattelevatkin parlamentista ja vastuuvapausmenettelystä ei ole mahdollista, ettei tietoa anneta. eivät kenties kansalaiset saattaisivat haluta tällaista tietoa neuvostolta. Joten herra puheenjohtaja, mietin, olisiko mahdollista viedä tämä asia eteenpäin vaikkapa tilastustuomioistuimelle, siis sellaisetkin instituutioille, joka esittelee esittele pelkästään erilaisia asianajien mielipiteitä, koska tähän on jo kuultu. oli joka sanoisi lopuksi, mikä on Euroopan parlamentin rooli vastuuvausmenettelyssä, koska Minusta ei ole kovinkaan mukavaa esittää kysymyksiä neuvostolle ja sitten ei saada missä vaiheessa minkälaisia vastauksia. Joten jälleen kerran tukisin esittelijän ehdotusta, että lykätään vastuuvapautta tässä vaiheessa, mutta että samanaikaisesti kuitenkin rohkaisisin ajattelemaan ongelman ratkaisua, jos toimijoiden kesken ei löydetä muuten mitään ratkaisua joten ehkä tuomioistu voisi sitten katsoa, kenellä on mikäkin rooli tässä menettelyssä. Ja, Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä vaikeasta työstä. On vaikea tehdä yhteenvetoa kaikista näistä mietinnöistä ja tässä on suuri työ neuvoston vastuuvapauden myöntämistä koskien neuvoston kohdalla, jos olen ymmärtänyt, me etenemme vastuuvapauden myöntämisessä. Tässä teknisesti haluaisin kyllä nyt ymmärtää, minkälainen syy on sille, että voisimme neuvoston kohdalla kieltäytyä tästä vastuuvapauden myöntämisestä Eurooppa-neuvoston kohdalla siihen su- suostua. Onko tässä kyseessä nyt se, että ähm, neuvosto ei ole vastannut näihin 51 tai kahteen kysymykseen? Minä itse kuulun niihin henkilöihin, jotka tässä neuvostoa, Euroopan neuvostoa ja komissiota ajatellen äh, pitävät tilintarkastustuomioistuinta valvovana elimenä. Ja minä haluaisin tietää, mikä tässä nyt on eh, neuvoston talousarvion ja Eurooppa-neuvoston talousarvion suhteen tilintarkastustuomioistuimen mielipide, sillä kun minä tässä tarkastelen näitä tilejä, tilintarkastustuomioistuinhan on kuitenkin tämä meidän varsinainen toimijamme, niin ei heidän kertomuksessaan ole mitään merkkejä siitä, että jonkinlaisia ongelmia olisi olemassa. Muutamia huomioita on komission suhteen. Kertomus on parista sivuinen. Ja mehän olemme nyt jo monta vuotta käyneet näitä samanlaisia keskusteluja. Jos me kieltäydymme nyt tästä vastuuvapauden myöntämisestä, minkä tyyppisiä sanktioita sitten – halutaan koituvaksi neuvoston henkilökunnalle. Minä haluaisin nyt voida tässä ymmärtää, minkälainen tilanne on syntymässä. Minulla on kysymys esittelijälle. Miksi me tässä Eurooppa-neuvostolle antaisimme vastuuvapauden, emmekä neuvostolle? Onko tässä kyseessä nyt se, että toinen Näistä on vastannut 51 kysymykseen, toinen ei. Tämän haluaisin ymmärtää. Kiitän herra Odia. Puheenjohtaja on nyt muutaman minuutin poissa, joten minä olen hänen sijaisenaan sen aikana ainakin välittömästi puheenvuoron seuraavalle, joka on herra Geyer. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin esittää kaksi kommenttia. Olen yhtä mieltä esittelijän näkemyksistä ja myöskin Vailo Kalfi meidän ryhmämme puolesta jo otti kantaa asiaan, mutta olisi vielä kerran tarttua kahteen asiaan ja tuoda ne keskustelun kohteeksi. Me emme pysty tänään iltapäivällä niitä lopullisesti käsittelemäänkään, mutta ehkä ne saavat meidät eteenpäin tässä käsittelyssä. Me esitimme kysymyksiä kuulemistilaisuudessa. Ja kumpikin kutsuttu asiantuntija olivat erimielisiä siitä, mitä sopimuksissa sanotaan äh, neuvoston vastuvapaudesta äh, tämän parlamentin kautta, mutta kuitenkin äh, niiltä osin, mitä tuli parlamentin oikeuteen nähdä asiakirjoja vastausmenettelyssä, näiltä osin he olivat kuitenkin yhtä mieltä. Ja menneisyydessä mitä tulee neuvoston vastuuvapausmenettelyyn, osalta esittänyt kysymyksen, miten vahva tämä ase on. Esittänyt kysymyksiä, jotka herra Odikin otti esille. Ryhmäni on tähän asti ollut eristyksessä tässä kysymyksessä. Olen uskoakseni kaikkien kollegan kanssa tässä salissa yhtä mieltä siitä, että neuvoston täytyy noudattaa sitä avoimuutta, jota me siltä vaadimme. Jos asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että meillä joka tapauksessa on oikeus nähdä vaaditut asiakirjat, olen silloin sen puolesta, että hyvin tarkkaan tutkitaan, onko tämä se asia, jonka pohjalta voidaan kääntyä Euroopan tuomioistuimen puoleen. Siis se, että voidaan saada asiakirjoja. Ei itse vastuuvapaus, siinä näen vaaran siitä, että tulee tulos, joka viime kädessä aiheuttaa meille enemmän päänsärkyä kuin saa meitä poliittisesti eteenpäin asiassa, mutta asiakirjojen saatavuuden osalta meidän pitäisi nyt ottaa kovempi ote ja kenties tämä Irlannin puheenjohtajavaltio vetää meidät mukaan omiin keskusteluihinsa. Tässä talossa on keskustelu paljon budjetista, budjetin toteuttamisesta, varojen paremmasta käytöstä. Ja me ehkä me sitten käymään Euroopan, Euroopan neuvoston kanssa tuomioistuminen keskustelun sitten siitä, että onko tällä parlamentilla oikeus nähdä asiakirja vai ei. Se onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Sitten toinen asia koskee kommentti, joka liittyvät Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Minulla on hiukan vaikeuksia siinä, että mm, budjetinvalvontavaliokunta julistautuu instituutioksi, joka on vastuussa kaikesta, mikä liittyy rahaan, jopa palkkoihin. Menestyydestä olen tehnyt usean otteeseen selväksi jo sen, eh, ja olenkin siksi aika pidettyväinen, eh, että tarkistus, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen eh, vastuuvapauteen – että tekisi hiukan sit, sitoisi se siihen, minkälaisen vastauksen saa kysymykseen, jonka nyt esitään. Me olimme tiedotusvälineistä nähneet, että Euroopan tiedotustustumessa tämän asten bulgarialaisen jäsenen kabinetissa on ollut vakavia äh, työpaikkiusaamistapauksia ja tiedostumistoimen johto on usean otteeseen päättänyt, että se ei vie näitä asioita tuomistumen käsiteltäväksi. Kysymys siitä, voidaan, pitääkö Euroopan tuomio, Euroopan toimielinten toimielinten virkamiesten hyväksyä tällainen käytös, on minus, minulle sosiaalidemokraattina mahdoton. En tiedä, liittyykö tämä nyt esimerkiksi vastuuvapauteen, sisällöllisesti ei, mutta se, miten tilastomistoin aikoo käsitellä tällaisia tapauksia tulevaisuudessa, ja johtaako tämä siihen, että tilastomistoimissa pohditaan sitä, että luotaisiin paikkoja, joihin joiden puolen työntekijät voisivat kääntyä esittämään valituksia luottamuksellisesti, niin että olisi sellainen tunne, että heidän huolenaiheensa tartutaan, että näillä valituksella on seurauksia, eikä eivätkä ne vaikuta haitallisesti heidän urakehitykseensä. Tämä on asia, joka pohdituttaa minua. Ja Jos pääsihteeri on täällä paikalla, olisin kiitollinen, jos hän voisi ottaa kantaa tähän asiaan. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Skilakakis. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Mitä neuvostoon tulee, niin minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä. Vastuuvapautta ei voida myöntää tietojen valossa. Katsotaan, miten käy. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, niin tästähän olemme keskustelleet jo seikkaperäisesti. Haluaisin vain lisätä sen verran, että ulkosuhdehallintohan omaa sisäisen tarkastusmekanismin, joka sitten informoi tapahtuneista, ja ne tietenkin kiinnostavat meitä, nämä kertomukset, ja myöskin tilintarkastustuomioistuinta. Ja meidän täytyy paneutua tähän asiaan, koska nyt me olemme vasta ulkosuhdehallinnon alkutaipaleilla. Katsotaan, mitä muut ovat asiasta mieltä. Tuomioistuimen liittyen toteaisin, että niin kuin esittelijäkin sanoo, niin vireillä olevien juttujen määrä on kasvanut viime vuonna. Se on tärkeä toteamus sillä vireillä olevan juttujen määrän kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että Euroopan lainsäädännöstä ei ole enää niin suurta varmuutta kuin aikaisemmin. Tähän täytyy paneutua. Tämä on tärkeä seikka, koska se vaikuttaa jokaisen jäsenvaltion talouteen, koska monet päätökset riippuvat siitä, miten tuomioistuin asioista päättää, joten meidän täytyy tähänkin paneutua. Tilintarkastustuomioistuimeen liittyen toteaisin vain sen verran, että tyytymättömyys on kasvanut tuomioistuinten ulkopuolis, käyttämiin ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja heidän toiminsa liittyen. Tätä täytyisi yleisestikin ottaen tarkastella esittelijän ja muiden toimista, eli miksi ollaan näin tyytymättömiä Eli tähän tulisi paneutua. Sitten talous- ja sosiaalikomitean vastuuvapauskysymykseen. Siihen liittyen löytyy yksi tärkeä seikka, johon täytyy paneutua. Eli kysymys liittyy henkilöstöön jonka palkkaukseen liittyen on ilmennyt epäselvyyksiä, eli tätä täytyy vielä tarkastella. Ja lopuksi vielä oikeusasiamies kysymyksen liittyen. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä siitä, eli meidän täytyy pohtia sitä, että miksi oikeusasiamies käsittelyt kestävät pidempään kuin aikaisemmin. Liittyykö tämä budjetointiin, jäsenvaltioiden toimintaan, vaiko tämän viranomaistahon toimintaan liittyvä ongelma. Eli näihin kysymyksiin täytyy paneutua. Eli yleisesti ottaen voin sanoa, että olen esittelijöiden suositusten kanssa samoilla linjoilla. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavana Tamas Deutsch. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää läsnä olevaa esittelijää ja poissaolevaa esittelijää tähän mennessä tehdystä työstä. Toisaalta sitten haluaisin myös noudattaa herra Rybikin esittämää toivetta. Ajattelen sitä, että kuitenkin on kysymys mutkikaista ja lukuisista mietinnöistä, että olisin lyhyt sanainen ne asiat, joista olen yhtä mieltä näistä mietinnöissä, niihin en aio tarttua. Lukuisa tarkistusesitys, joiden tekemistä suunnittelen, ne ovat ehkä vähemmän merkittäviä, niin niistä en aio puhua kovinkaan paljon, koska aika oli paljon käytössä. Enkä halua myöskään niitä yksityis- ajatuksia yksityiskohtaisesti esitellä, jotka kollegat jo ovat ottaneet esille tähän mennessä keskustelussa, joten haluaisin kuitenkin aloittaa tällä neuvoston vastuuvapaudella ja mielipiteelläni siitä. Haluaisin sanoa, että minä en pidä kovinkaan vakavasti otettavana neuvoston kantaa, mutta kuitenkin tässä arviossa on todettu se, miten pitkälle neuvosto, miten se on käyty pitkän aikaa, mutta täten, nyt olen kolme ja puoli vuotta ollut Euroopan parlamentin jäsen, mutta kolme ja puoli vuoden kokemuksen pohjalta minusta on voimakas epäilys sen suhteen, että sanan oikeudellisessa ja poliittisessa mielessä onko todella kysymys neuvoston kannasta. Me tiedämme, että neuvostolla on nyt pysyvä puheenjohtaja, herra Van Rompuy, ja silloin, kun hän ei vielä ollut tässä virassa, kun tätä virkaa vielä ei ollut, jos silloin oli asetettu kiistanaiseksi neuvoston kantaa. Neuvoston puheenjohtajana oli puolen vuoden välein aina eri jäsenvaltio. Kuka tahansa, mikä tahansa maa voi olla, oli siis puheenjohtaja mikä tahansa, puheenjohtajavaltion pääministeri esitti kannan, ja kanta kuitenkin oli aina aivan sama. Ja eri puheenjohtajavaltion edustajat ovat täysistunnossa tai täällä valiokunnassa sanoneet, että he haluaisivat muuttaa neuvoston kantaa, mutta kuitenkaan neuvoston kanta ei ole muuttunut. Joten minä väittäisin, että tässä tyypillisesti on kysymys siitä, mitä unkariksi siis sovitaan, että tämä on tällainen tietynlainen tällainen toistettava fraasi, en tiedä mitä tämä voidaan kääntää millekään Unkarin, millekään EUn työkielelle, mutta siis eh, tässä tällä kiusataan eh, eh, Euroopan kansalaisia. Kuitenkin kysymys on siitä, että neuvoston byrokratialla on kanta. Siitä tässä todellisuudessa on kysymys, ja neuvoston byrokratian kanta on asia, jonka pysyvä puheenjohtaja ja vuorossa oleva puheenjohtajavaltio ovat aina esittäneet. Tämä byrokraattinen kanta on siis se, joka on se, mikä on vastakkainen tällaisen, voisi sanoa, normaalin kanta-sanan käytön kanssa. Toisaalta minua olen sanonut tarpeekseni siitä, että, että totta kai te, tässä tehdään vakavaa työtä, mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että meillä on Euroopan kansalaisten valitsemia edustajia, käymme keskustelua keskustelua, jota lastentarhassakin voidaan käydä sivistyneemmin, äh, ja jos voidaan ratkaisu löytää sivistyneemmin pikkulasten kesken, joten olisi jos hyvä, jos tästä, nyt tästä eurooppalaisesta lastentarhasta päästäisiin edes eurooppalaiseen peruskouluun, äh, mitä tulee nimenomaan neuvoston vastuuvapauteen. Mitä tulee sitten toiseen kommenttiin, joka liittyy ulkosuhdehallintoon? Olennaisin ongelma on asia, joka liittyy kiinteistöihin, niiden hallinnointiin ja niiltä osin minusta sitä voidaan täydentää tarkistuksilla. Tätä esitystä, mikä on mietinnössä, tähän liittyy sen kaikkia kaksi kysymystä. Ashton itse tai hänen kabinettipäällikkönsä ilmaisi, että kiinteistöjen osalta sopimuksiin voivat, ne voisivat nähdä komission työntekijät, mutta tämä ei, kun tämä neuvoston, anteeksi, valiokunnan työntekijät voisivat tutustua, mutta tätä ei kuitenkaan ole toteutettu. Minä kuitenkin luotamme siihen, että tämä äh, lupaus lunastetaan. Olisi kuitenkin hyvä toteuttaa se äh, siihen mennessä, kun tarkistusten jättämisen määräaika ei ole mennyt umpeen, sillä olisi hyvä, että voisimme muodostaa mielipiteen, niin, että olisimme tietoisia siitä, mitä nämä sopimukset pitävät sisällään. Toisaalta minusta oli hyväksyttävää se, että ulkosuhdehallinto että se sisäisen valvonnan myötä arvioi omaa tapansa hoitaa kiinteistökysymyksiä. Ja että Euroopan parlamentin budjettivalvontavaliokunta tähän ei voi tutustua tähän omien, oman valvonnan aineistoihin. Siksi, että tämä on heidän työhönsä liittyvä ja tämä on vitsi. Koska minun mielestäni Euroopan ulkosuudenhallinnon kiinteistöpolitiikkaan liittyvät sisäisen valvonnan kysym- asiakirjat ovat sellaisia, jotka antavat meille apua, jotka työskentelemme täällä Euroopan parlamentissa vastuvauskysymysten parissa, joten meidän tulisi päättäväisesti vaatia sitä, että ne voitaisiin, ne voisimme tutustua näihin äh, kertomuksiin, jotka liittyvät sisäisiin äh, valvon, sisäisen valvontaan, sisäisiin tarkastuksiin. Ja minusta ei ole hyvä se, että sanotaan, että äh, ulkohallinto non eh, työntekijöiden eh, eh, elin suhde kysym, elintasoon liittyvä kysymyksiä, että vertaisin YK työntekijöiden tilanteeseen, koska se vaikuttaisi huomattavasti palkkojen korottamisen suuntaan. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy tilastustuomioistuimeen. Tämä asiakirja, joka meille on otettu käyttöömme tilastustuomioistuimesta, osoittaa, että muihin toimielisimiin eh, huomat, verrattuna on huomattava ero siinä, miten eh, johtavat työntekijät, mikä heidän kansallisuutensa on. Ja tämä suhteettomuus on asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Ja eh, Raskilakakis on sanovan oikein, että Euroopan tuomioistuimen osalta vireillä olevien asioiden kasantumisen myötä olennaista on se, että Euroopan tuomioistuimen tulisi saada työnsä tehtyä tehokkaasti, jos perustelusti tämä vaatii sitä, että henkilöstön määrää pitää laajentaa ja tähän liittyy lisäkustannuksia, silloin nämä lisäkustannukset ovat tärkeitä. On tärkeää, että ei jouduta kärsimään niistä vaivoista, jotka liittyvät siihen, että harrastetaan tällaista pikkumaista säästäväisyyttä ja mikä aiheuttaa sen, että edelleen kasautuu vireillä olevia asioita. Ja tässä olen yhtä mieltä siitä kommentista, joka täällä esitettiin asiasta. Kiitos puheenvuorosta. Äh, Paljon kiitoksia, edustaja Deutsch. Ja seuraavana Inge Gressle. Vielen Dank, ich fang mal von hinten an. Paljon kiitoksia. No, aloitetaanpas tästä viimeisimmästä asiasta. Työpaikkakiusaaminen, tilintarkastustuomioistuimessa. Se on hyvin kiusallinen asia. Asia käsitellään tuomioistuimessa ja silloin kyse ei ole enää Sandelovan tapauksesta, vaan tilintarkastustuomioistuimen tapauksesta. Kyllä henkilöstön johto on asia, jonka pitäisi koskettaa meitä kaikkia. Jatkaisin seuraavana neuvoston tilanteesta. Kollega Odi on EPPssä aina esittänyt oma näkemy- oman näkemyksensä Muuten olemme samoilla linjoilla, eli me emme voi antaa neuvostolle vastuuvapautta, mikäli se ei ole valmis kertomaan meille, miten varoja on käytetty. Eli tämähän nyt on sanomattakin selvä. Tämä linkitys budjettikeskusteluun on ihan noheva ajatus. Näin pitäisi toimia. Eli neuvostolta pitäisi vaatimalla vaatia, että asioihin saadaan selvyyttä. Jos ei varoja haluta antaa enenevässä määrin käyttöön, niin ainakin sen pitäisi hoitaa ne asiat kuntoon, josta on keskusteltu jo vuosien ajan. Niin, ja sitten ulkosuhdehallinto. Niin en halunnut tästä asiasta keskustella, mutta olen kyllä aika lailla pettynyt siihen, että nyt on ensimmäinen kerta, että keskustelemme vastuuvapaudesta. Ja minä olisin halunnut, että tässä oltaisiin keskusteltu näistä edustustoista, pääkonttorista ja muista ulottuvuuksista. Oltaisiin voitu keskustella varojen siirrosta, henkilöstöhallinnosta. Kyllähän tähän liittyy monia mielenkiintoisia asioita, mutta on valitettavaa, että tästä tuli tällainen sekametelisoppa. Ehkäpä ensi kerralla voidaan aikaisemmassa vaiheessa puuttua näihin ongelmiin. Niin, para, ihan äsken keskusteltiin myöskin varanhoitoasetuksesta ja siellä keskusteltiin myöskin ulkosuhdehallintokysymyksistä ja olen kyllä huolestunut siitä, että tämä sisäinen tarkastustoiminta johtaisi käytännössä varanhoitoasetuksen muuttumiseen, muuttamiseen. Alkuun sovittiin, että meille raportoidaan tilanteista, mutta nyt tätä ollaan vesittämässä tätä ajattelua ja mistä on kyse. Tämä EU-suurlähettiläs, joka on saanut itselleen oikeuden hallinnoida komission varoja paikan päällä. Ja nyt tätä oikeutta ollaan äh, delegoimassa eteenpäin. Me tiedämme, että meillä on 36 edustustoa, joista löytyy kustakin vain yksi päällikkö. No mitä hyötyä siitä on, jos siellä on vain yksi ainokainen heppu asioita hoitamassa? Joten kyllä meidän täytyy panostaa tähän tehokkuuteen, eli joko pistämme putiikit kiinni tai sitten annamme edustustoille sen verran varoja, voimavaroja käyttöön, että he voivat hoitaa asiansa ja minä olisin tämän jälkimmäisen vaihtoehdon kannella. Kyse ei ole vain ainoastaan komission varoista, vaan myöskin siitä, että oma hallinto toiminta voidaan siirtää komissiolle, eli että komissio hallinnoi ulkosuhdehallinnon paikan päällä tapahtuvaa toimintaa rahoituksellisesti siis. Toimielimet ovat meille edesvastuussa. Miten voimme vaatia ö, ulkosuhdehallintoa edesvastuuseen, jos komissio onkin se, joka ei ulkosuhdehallinnon varoja hallinnoi ja käyttää, joten tämä on aika sekava järjestelmä. Tässä nyt ollaan todellakin vesittämässä tätä pitkää, pitkää taloushallinnollista periaatetta, jota Euroopan yhteisössä sen syntymisestä lähtien on vaalittu. Eli tässä ei voida sivuuttaa näitä perusperiaatteita. Ja minä todellakin vastustan tällaista lähestymistavan muutosta mutta se ei tietenkään, se ratkaisu ei löydy ilman kiistelyä. Kollega Kalfin hiukan pilaili tästä kouluttautumiskysymyksestä. Kollega Czarnetki aivan oikeutetusti totesi, että ensimmäistä kertaa olemme saaneet raportteja kaikista 136 edustustosta. Ja 57 prosentissa tapauksessa päälliköt ovat ilmoittaneet, että että henkilöstö ei ole pätevä hoitamaan heille annettuja tehtäviä, eli jatkokoulutusta tarvitaan. Ei tämä ole mikään pätöinen asia tyyliin. Kaikki tarvitsevat jatkokoulutusta. Ei. Kyse on siitä, että miten nämä yksiköt todellakin voivat toimia, mitä varoja sillä on käytettävissä, mitä voimavaroja sillä on käytettävissä. Ja tästäpä syystä vetoaisinkin sen puolesta, että tämä maininta jää tekstiin. Ensimmäistä kertaa olemme saaneet todellakin näitä päälliköiden kommentteja ja toivoisin, että näitä analysoitaisiin syvällisemmin, mutta se ei ole mahdollista, koska nämä ovat olleet PDF-muodossa ja niiden muuttaminen Excel-muotoon on melkoinen savotta. Mutta jatkossa pitäisi toimia siten, että nämä raportit ovat analysoitavissa tavalla tai toisella. Kollega Kalfin totesi myöskin, että jäsenvaltioiden lähettämät henkilöstömäärät ovat riittämättömät. On sanottu, että kolmas osa korkeamman palkkaluokan edustajista tulevat jäsenvaltioista. Mutta nyt tätä ollaan vesittämässä. Ei enää olisi kilpailutusta tai kilpailua, virkamieskilpailua, eikä mitään muitakaan kriteereitä. Ilmeisesti jo ennakkoon on sovittu, kuka nimetään mihinkin virkaan. Eli tässä nepotismia kyllä harrastetaan. Eli keittiön takaoven kautta tämä asia hoidetaan mukamas kuntoon, mutta tässä ei noudateta olemassa olevia kilpailutusmääräyksiä. Minä haluan puolustaa henkilöstösääntöjä tältä osin koska näin puolustamme Eurooppaa, me annamme kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet virkojen saamiseen. Ja tästäpä syystä en voikaan hyväksyä kollega Kalfinin kommenttia. Ja olemme myöskin havainneet, että 39 prosenttia AD-viroista on annettu jäsenvaltioille täytettäväksi, ei 31 prosenttia. Eli tässä täytyy olla tarkkana. Minä iltapäivällä kuuntelin puheenjohtajan kokouksessa näitä hienoja sanoja Euroopasta, mutta miten eurooppalaisia me olemmekaan tässä ulkosuhdehallinnossa? Annammeko jäsenvaltioille todellakin mahdollisuuden tai annammeko jäsenvaltioille mahdollisuuden valita e- ulkosuhdehallinnosta ne itselleen parhaiten maistuvat palat vai luommeko yhtenäiset kriteerit, joista pidetään kynsinhampain kiinni? Sitä minä ajaisin tätä toista vaihtoehtoa. Ja kuten Thomas Deutsch totesi, niin kyllä tähän tarvitaan muutosta. Meidän on jätettävä tarkistuksia tähän muilta osin, kylläkin jo ihan mallikkaaseen tekstiin. Kiitoksia. Please. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Andreasen. Thank you, Chair. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittyä liittyä ulkosuhdehallintoon ja neuvostoon. Ulkosuhdehallintoon liittyen aivan aluksi paljon kommentteja on esitetty, olen samalla linjoilla, mutta olen huolissani siitä, että löydettyjen epäsäännönmukaisuuksien määrä vaikuttaa olevan pieni ja merkityksetön niin, että me olemme valmiita myöntämään vastuuvapauden. Mutta olen pahoillani, Euroopan ulkosuhdehallinto on uusi toimielin, se on uusi toimielin ja siksi meidän tulisi olla tiukempia ja vaatia todellisia kontrolleja, jotta voisimme välttää kaikki ongelmat, joita muiden toimielinten kohdalla on ilmennyt vuosien saatossa. en tunne oloani oikein mukavaksi, kun meillä on nyt uusi toimielin ja siellä hankintojen, rektoroinnin, menettelyjen suhteen on ongelmia. Meidän tulisi varmistaa se, että henkilöstömäärä on vielä melko pieni ja minusta on hyvin huolestuttavaa, että täällä sitoumuksia on siirretty seuraavalle vuodelle melko paljon. Tämä tarkoittaa sitä, ettei talousarvio ole ollut kovin tarkka. Tässähän on kyseessä uusi toimielin ja meidän tulisi näitä epäsäännönmukaisuuksia arvioida tarkemmin. Ja jos meidän tulisi keskittyä nyt johonkin toimielimeen, ulkosuhdehallinto on juuri se sillä lopultakin sillä on suuri vaikutus Euroopan unionin talousarvioon. Mielestäni en omalta osaltani olisi vielä valmis antamaan ulkosuhdehallinnolle vastuuvapautta. Minä vaatisin heiltä ja Parantar Astonilta todellista suunnitelmaa siitä, kuinka he aikovat käsitellä tämän organisaation hallinnon tulevina vuosina ja kuinka Catherine Ashton haluaa varmistaa sen, että nämä epäsanomukaisuudet, joita on ensimmäisenä vuonna esiintynyt, eivät toistu. Sitten neuvostoon liittyen. Me olemme keskustelleet neuvoston vastuuvapauden myöntämisestä kauan aikaa, niin kauan kuin minä olen ollut läsnä Euroopan parlamentissa ja ehkä jo ennen sitäkin. Meidän pitäisi mielestäni löytää tässä käytännöllinen ratkaisu – en ensinnäkään ole nähnyt tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa samantyyppistä kritisismiä neuvostoa kohtaan kuin muita toimielimiä kohtaan. Meidän tulisi tässä olla huolissamme reiluudesta. Miksi neuvostoa ei niin kritisoida? Onko tässä kyseessä se, että he eivät vastaa näihin 52 kysymyksiin? Meidän tulee varovaisia. Minä olen nähnyt puutteita muissa toimielimissä, sellaisia, jotka ovat melko lailla pienempiä kuin neuvoston puutteet. Sitten tässä on vielä kahdenpuolisuus kyseessä. Keskustelut neuvoston ja parlamentin välillä. Pitäisikö meidän saada parempia vastauksia neuvostolta. Osa siitä, että me emme saa nyt vastauksia neuvostolta, osa siitä on ehkäpä se, ettei parlamentti ole ollut valmis avaamaan keskustelua. Miksi näin on? Sitä minä pohdin. Sitten jos palaamme käytännönläheisyyteen, me olemme tähän mennessä pidettäytyneet antamasta vastuuvapautta eikä neuvoston kohdalla tapahtunut juuri mitään. Mitä me nyt Oletan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Me voimme kaksi tai kolme vuotta pidättäytyä myöntämästä tätä vastuuvapautta, mutta ei heitä se kiinnosta. Monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, mutta eivät nämä asiat neuvostoa kiinnostoa. Mitä heidän hallintokuluihinsa tuluu, tulee? Mitä niiden suhteen tapahtuu? Miksi me voisi päättää, että pidätämme varoja heidän hallintokuluihinsa liittyen. Miksi me emme voisi tällaista ratkaisua harkita? Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä kerran Jean-Paul Odi. Saanen muistuttaa, että tänään emme varmaankaan saa selvitettyä tätä vaikeaa kysymystä mutta edellisvuosien aikana olemme toimineet suhtkoht järkevällä tavalla ja parlamentissa on käynyt selkeästi ilmi meidän valiokuntamme näkemys. Me ajamme aina avoimuutta myöskin talon sisäiseen varainkäyttöön liittyen ja mielestäni tilanne on parantunut entisestään. Me olemme valmiita keskustelemaan asioista ja vastaamaan myöskin esille tuleviin kysymyksiin. Toki asioita voidaan tulkita eri tavalla. Kollega Cheskovahan viittasi tähän oikeudelliseen asemaan liittyvään kysymykseen. Me olemme tähän liittyen järjestäneet workshop-tyyppisen tilaisuuden. Siellä on keskusteltu juuri näitä juridisia kysymyksiä. Näkemykset poikkesivat toisistaan sen suhteen, että missä määrin parlamentilla olisi oikeus antaa tai myöntää vastuuvapaus neuvostolle. Mutta yhden kysymyksen osalta kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä, nimittäin sen suhteen, että parlamentilla on ehdottun oikeus saada vastaukset esittämiinsä kysymyksiin, joten herääkin kysymys, että jos me emme neuvotteluteitsi pääse yhteisymmärrykseen, niin pitäisiköhän asia joskus ratkaista sitten Kalfinin ehdottomalla tavalla, eli tuomioistuimen toimesta kello käy ja esityslistalla on vielä toinenkin asia hoidettavana, niin haluaisin antaa Jean-Pierre Odile puheenvuoron ja lopuksi vielä puheenvuoro esittelijälle. Jean-Pierre, olepa hyvä. Just une proposition, monsieur le président. Euh, je crois on peut aller... Kiitoksia. Ähm, kyllä me voimme mennä vaikkapa tuomioistuimeen, kyllä minä olen sen kannalla, mutta jos ajattelemme kansalaisia, parlamentti on kaikissa demokratioissa sellaisessa roolissa, että se kontrolloi toimenpanevaa elintä. Nyt me olemme kuulleet neuvoston puheenjohtajaa. Miksipä me emme Herman Rompoita kutsuisi tänne paikalle ja kysyisi, mikä hänen mielipiteensä on liittyen näihin neuvostoon liittyviin kysymyksiin. Ja sitten Irlantiin liittyen. Tässähän nyt on kyseessä vuoden 2011 vastuuvapauden myöntäminen. Silloin oli toinen puheenjohtaja maa vuorossa. Eikö tässä voitaisi toimia niin, että viranom- virkamiehet vastaisivat, että me voisimme parlamenttina täyttää oman tehtävämme? Ja, also nur zur Information. Niin tiedoksenne sen verran, että puheenjohtajan ominaisuudessa olen tietenkin ollut yhteydessä neuvoston puheenjohtajaan Van Rompäyhön. Me olemme keskustelleet syvällisesti myöskin budjettikysymyksistä ja rahoituskehyksistä. Mutta ystävälliseen tyyliin Van Rompuy ilmoitti, että hän on Euroopan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eikä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtaja valtiohon vaihtuu ja huomenna meille tarjoutuu mahdollisuus keskustella muista asioista, ei vastuuvapaudesta. Mutta ehkäpä silloin voidaan tämäkin kysymys ottaa esille ja kollega Heissin kanssakäymiseni keskustelussa viittasin tähän kiistakapulaan. Kyse ei ole siitä, että esittelijä Cheskovaa tai viime vuonna Ajala Sender tai tämän valiokunnan puheenjohtaja eivät olisi olleet asiantiimoiltaan neuvoston yhteydessä. Kyse on toimielinten välisestä kiistasta, näkemykset poikkeavat toisistaan ja sitä kautta syntyy myöskin muita kiistanalaisia kysymyksiä. Omasta mielestäni meidän tulisi tässä vastuuvapaustekstissä vahvistaa omaa kantaamme ja me olemme omalta osaltamme pyrkineet selvittämään tätä juridista tilannetta ja tuonempana meidän pitäisi yrittää löytää sitten ratkaisu neuvotteluiden kautta. Jos ei mikään muu auta, niin sitten mennään käräjöimään. Siinä oma ehdotukseni. Ja vastuu kuuluu lähinnä esittelijälle ja meillä on mahdollisuus keskustella myöskin tekstin jätetyistä tarkistuksista. Ja nyt vielä puheenvuoro kollega Českovalle, olkaa hyvä. Že eh, vy jste v podstatě ten můj názor eh, řekl, byť možná trochu jiný. Kiitoksia, te sanoitte juuri sitä, mikä minun mielipiteeni oli, ehkäpä toisilla sanoilla. Olisin hyvin tyytyväinen, jos voisin kuulla suurimmalta osalta kollegoja jonkinlaisia tuen sanoja. Ei ole mitään epäilystä siitä, että tässä on oikeudellisia kysymyksiä, teknisiä kysymyksiä. Me voisimme ehkäpä järjestää erityisen kuulemisen, jossa voitaisiin keskustella siitä, kuinka meidän pitäisi myöntää neuvostolle, Euroopan neuvostolle vastuuvapaus ja minkä tyyppisiä vaatimuksia me voimme esittää, mitä voimme pyytää. Tämä osoittaa selvästi sitä, että meidän valiokuntamme on tilanteessa, jossa sillä on oikeus sekä esittää kysymyksiä että saada niihin vastaus. Muutoinhan aivan kuin monet muut toimielimet, jotka käyttävät Euroopan unionin varoja – tilanne on sellainen, että ainakin yleisön, suuren yleisön pitäisi saada nämä tiedot. Meidän pitäisi korostaa läpinäkyvyyden roolia. Tässä uskon, että Jean-Pierre Audi esitti kysymyksen siitä, miksi tässä nyt emme puhu Eurooppa-neuvostosta, vaan pelkästään neuvostosta. Aluksi minua pyynnettiin ryhdyttiin valmistelemaan kaksi erillistä mietintöä, yksi Eurooppa-neuvostosta ja toinen äh, neuvostosta, mutta oikeudellisen yksikön neuvoihin perustuen me totesimme, että vastuuvapauden myöntäminen vuonna 2011 vaatisi vain yhden mietinnön näitä kahta koskien sillä kaikki tieto sisältyy yhteen loppukappaleeseen. Eli näihin suosituksiin pohjaten minä olen valmistellut vain yhden mietinnön sen sijaan, että kuten alun perin suunniteltua mietintöjä olisi ollut kaksi. Ja tämän vuoksi nämä kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa. nyt vuodesta 2012 eteenpäin. Minähän en tule olemaan esittelijä, mutta joku muu. Vuodesta 2012 eteenpäin meillä tulee olemaan kaksi mietintöä, yksi neuvostosta ja toinen Eurooppa-neuvostosta, mutta tämähän riippuu vielä tulevista päätöksistä. Ne liittyvät uuteen varanhoitoasetukseen, jolla on omat soveltamissäätönsä, mutta nyky nykyisellään tilanne on tällainen, eli näitä kahta toimielintä kohti on vain yksi mieli, mietintö. Kiitoksia kommenteistanne ja tuestanne. Minä olen vain vaatimaton esittelijä, mutta me täällä valiokuntana teemme yhteistyötä ja minä erityisesti haluaisin kiittää puheenjohtajan asennetta ja hänen toimintatapaansa, sillä tältä pohjalta me voimme todellakin keskustella omasta kannastamme näissä menettelyissä. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että olemme mahdollisimman yhtenäiset. Huomenna minä tulen tapaamaan Irlannin edustajat, puheenjohtajamaan edustajat ja puheenjohtajalta. Me olemme saaneet jonkin verran suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Tämä ei tule olemaan jotakin vain epävirallista. Minä tulen raportoimaan teille täysin kokouksesta. Ja sitten ulkosuhdehallintoon liittyen, tämä ei ole minun mieli, mietintöni, tämä on kollegani mietintö, joten on hyvin vaikeaa jollakin tavalla reagoida omassa mietinnössäni on jonkin verran asioita, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon, mutta vain siinä määrin, kun ne koskettavat varoja, jotka on neuvoston talousarviosta siirretty tälle uudelle toimielimelle. Neljäsataayksitoista ja 80 miljoonaa euroa. Minä käsittelin näitä erityissummia vain tässä kontekstissa, vain neuvoston talousarvion kontekstissa. Nämä olivat siis varoja, jotka on siitä siirretty pois. Kun viime vuonna keskustelimme vastuuvapauden myöntämisestä neuvostolle, me keskustelimme varoista, neuvostolle ja komissiolle. Muistaakseni tämän keskustelun lopputulos oli tuolloin melko epäselvä, joten olen tyytyväinen, että puhumme näistä asioista. On hyvä, että niitä käsitellään ja kuten tässä mainittiin, tämä ansaitsisi erityishuomiota erityishuomiota sen lisäksi, että sitä keskustellaan muiden elimien yhteydessä, sillä muut kuten oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan tuomioistuin, taloussosiaalikomitea ja niin edespäin, tietosuojaviranomainen. Kaikki nämä eri elimet ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mukana. Siinä esitettiin vain melko vähän kritiikkiä. Poikkeuksena oli talous- ja sosiaalikomitea ja heidän rekrytointimenettelynsä. Me saimme kuitenkin kysymyksiimme vastauksia. Ja haluaisin todellakin kiittää muiden toimielinten edustajia ja kaikkia toimielimiä, jotka ovat vastanneet kysymyksiin. Haluaisin heitä kiittää. Pari kollegaa puhui myöskin Euroopan tietosuojavaltuutetusta ja oikeusasiamiehestä. Joku sanoi, että tarkistusmenettely on aina vain pitempi ja pitempi. Minä uskoisin, että suurempi ongelma on se, että hyvin harvat eurooppalaiset kansalaiset itse asiassa kääntyvät näiden viranomaisten puoleen. Minä ehdotin joitakin toimia näiden viranomaisten esiin tuomiseksi. Sitten toinen huomio liittyen Euroopan tuomioistuimeen. Tämä ei ole minun miel- mietintöni, mutta halusin vain lyhyesti kommentoida asiaa. Ilmeisesti toimi elimellä on omat menettelytapansa ja perinteensä. Suuremmat kulut eivät ole ongelma, mutta toivon, että jollakin tavalla kaikki tämä tulisi esiin tarkistuksissa kirjallisessa muodossa – Tämä auttaisi minua ja olen luonnollisesti saanut vastauksia myöskin kirjallisessa muodossa. Välillä ne ovat tulleet hiukan myöhässä, mutta minulla itsellänikin on jonkin verran tarkistuksia ja toivon, että kollega Czarnieski tulee etenemään samantapaisella tavalla – ja että hän tulee seuraamaan kaikkia näitä kommentteja ja ehdotuksia. Toivottavasti tässä tulin kattaneeksi kaiken. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja olen hyvin kiitollinen, että annoitte minun puhua kollegani puolesta. Hän on siis poissa tänään. Me saimme tämän käsiteltyä melko hyvin. Kiitteisin teitä kaikista ehdotuksista ja kiitoksia huomiostanne. Ja, Dank, Kiitoksia edustaja Ceskova. Näin päätämme tämän esityslistan käsittelyn. Pääsemme seuraavaan asiaan, eli virastojen vastuuvapaus. Kollega Gerbrandi saa puheenvuoron, olkapa hyvä. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, puoli, sei, puoli kahdeksan asti meillä on tietäkseni aikaa, eikö vain? No katsotaan, mihin se riittää, kun aika on... Tai kun meillä on reilut 30 virastoa tässä käsiteltävänä. No niin, vir- muistin virkistykseksi todettakoon, että me puhumme virastoista, jotka kuluttavat miljardia vuositasolla, 750 miljoonaa julkisia varoja eu kassasta. Virastojen määrä on kasvanut huomattavassa määrin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alkuun meillä oli kolmisen kappaletta kymmenen vuotta sitten ja nyt niitä on yli 30. Joten melkoinen kasvuvauhti. Ennen kuin lähden käymään läpi näitä kertomuksia, niin haluaisin kiittää virastojen edustajia yhteistyöstä. Yhteistyöstä on ollut todellakin hyötyä ja saaneen myöskin muistuttaa siitä, että mitään todellisia vakavia epäsäännönmukaisuuksia ei ole löytynyt, joten me voimme olla suhteellisen tyytyväisiä siihen, miten virastoja johdetaan. Specific points for individual agencies. Horisontaaliseen ja myöskin virastokohtaisiin raportteihin liittyen mulla on muutama huomio esitettävänä. Mitä tulee tähän riippumattomuuskysymykseen? Erillisvirastothan perustettiin komission työtaakan kasvattuna, kas, kas, kasvettua tarkoituksena oli tehostaa ja tehdä työskentely avoimemmaksi, mutta ilmeisesti tämä riippumattomuus ei ole aina taattu. Se johtuu pitkälti komission suhtautumista erillisvirastoja kohtaan ja joskus syy on tällaisesta systemaattisesta toimintaongelmasta, kuten esimerkiksi hallintoneuvostojen toiminta. Kaikki jäsenvaltiot ovat edelleenkin hallintoneuvostoissa edustettuina ja jotkut jäsenvaltioiden edustajat tulevat kansallisista virastoista, joten tässä on eturistiriita ilmeinen. Jos puhutaan eturistiriidoista, näihin palataan loppuviikosta, niin se ottaa huomioon hallintoneuvoston ja erillisviraston välisistä eturistiriidoista. On olemassa toinenkin esimerkki näistä rahoitusvalvontavirastoihin liittyen. IMF on ilmoittanut, että operatiivinen riippumattomuus pitäisi saada paremmalle tolalle nykyiseen verrattuna. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, se liittyy tehokkuuteen erillisvirastojen toiminnassa. Tiedän toki, että tämä on arkaluonteinen asia jäsenvaltioiden edustajien kanssa keskusteltaessa. Virastojen määrä on kymmenessä vuodessa kasvanut 3-39 ja meillä on lukuisia virastoja, jotka ovat suhteellisen pieniä. Ja tästäpä syystä odotankin innolla keskustelua komission tiekartasta, jossa kerrotaan enemmän erillisvilastojen tulevaisuudesta ja siitä, miten mahdollisesti yksittäiset virastot voitaisiin yhdistää tai ainakin, että virastojen välinen yhteistyö tehostuisi. Ja saaneen tässä yhteydessä ehdottaakin että ehdotaisimme erillisvilastoille tiekartan täytäntöönpanoon liittyvää koordinaattorin käytöönottoa. Tämä on melkoinen työmaa näille lähes 40 erillisvirastolle. Ja välttämättä kaikki eivät ole aivan täysin riippumattomia Ja ehkäpä olisi paikallaan nimetä jonkin erillisviraston aikaisempi toimin, toimitusjohtaja tämän tiekartan täytäntöönpanon koordinaattoriksi. Kolmas kommentti liittyy hallinnolliseen työtaakkaan, joka kohdistuu erillisvirastoihin kuulemistilaisuuden aikana, kun keskustelimme erillisvirastojen edustajien kanssa, keskustelimme tästä niin sanotusta Coffeegateista. Tiedän, että pääjohtajat joutavat todellakin tekemään melkoisen työn. Ja ei tämä helppoa ole, ja tämä liittyy muun muassa rekrytointipolitiikkaan, Erillisvirastot eivät toimi samalla tavalla kuin komissio, jolla on kymmeniä tuhansia virkamiehiä käytettävissään, joten ehkäpä erillisvirastojen rekrytointipolitiikkaakin pitäisi muuttaa, jotta ne todellakin voisivat vastata heille asetettuihin haasteisiin. Neljäs kommentti liittyy tietenkin tähän jo myöskin kuulemistilaisuudessa käsiteltyyn eturistiriitakysymykseen. Tällä hetkellä me käytämme OECD-suuntaviivoja, mutta nehän eivät ilmeisestikään sovi erillisvirasto ympäristöön. OECDn suuntaviivoissa puhutaan vain ainoastaan työntekijöistä, mutta jotkut erillisvirastot käyttävät myöskin ulkoisia asiantuntijoita, joihin OECDn suuntaviivoissa ei puututa laisinkaan, joten tämä otetaan huomioon myöskin tiekartassa ja komissiolta saamini tietojen perusteella meidän tulisi luoda omat suuntaviivat, jotta voidaan välttyä tällaisilta eturistiriidoilta. Ja lopuksi korostaisin Euroopan parlamentin suhdetta erillisvirastoihin. Meillä on hallintoneuvostossa omia edustajiamme ja meillä on nämä niin sanotut yhteysmepit. Minä olen ympäristöviraston yhteysmeppi, mutta tämä toimii ihan ad hoc pohjalta tämä yhteydenpito, joten tähän täytyy paneutua, jos haluamme varmistaa, että meidän suhteemme erillisvirastoihin parannisivat. Näin voitaisiin demokraattista vastuullisuutta parantaa ja käyttää erillisvirastojen voimavaroja tehokkaammin hyväksi täällä meidän parlamentin puolella. Sitten näihin yksittäisiin kertomuksiin. Kuten sanottu, mitään suuria epäsäännönmukaisuuksia ei ole ilmaantunut. Toki tilintarkastustuomioistuin on puuttunut tiettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin ecdc liittyen mielestäni on hyvä muistuttaa siitä, että ECDC itse ilmoitti tietystä ongelmista sopimuksiin liittyen ja ECDC tekee kyllä hartiavoimin töitä, joten mielestäni tästä syystä emme voi lähteä lykkäämään tai kiistämään vapaa, vastuuvapauden myöntämistä. Toinen virasto, johon haluaisin viitata, on Sepol, eli tämä poliisivirasto. Olemme viime vuosien aikana useampaan otteeseen keskustelleet Sepolin tilanteesta. Viime vuosien aikana ongelmat ovat olleet aika lailla vakavia. Ne on kuitenkin uuden pääjohtajan myötä saatu ratkaistua pitkälti ainakin – mutta ongelmana on se, että he joutuvat nyt muuttamaan ensi vuoden maaliskuussa, ja silloin olisi tarjolla oiva mahdollisuus siirtää Sepol Den Haagiin ja linkittää se lähemmäksi Europoliin. Se, että integroidaanko Sepol Europoliin, niin siitä täytyy vielä keskustella, mutta live-valiokunta on tietenkin omaa mieltä asiastaan mutta kyllä hyviä perusteita tällaisellekin ratkaisumallille löytyy, erityisesti jos halutaan, halutaan katsoa tätä asiaa tehokkuusnäkökulmasta, eli Haagin muutto olisi paikallaan. Sitten perusoikeusvirasto. Sen toimintaan liittyen on viime vuosien aikana ilmennyt jonkinlaisia ongelmia, jotka liittyvät lähinnä äh, henkilökohtaisiin erimielisyyksiin – Yksittäisillä työntekijöillä on ollut ongelmaa hallintoneuvoston edustajien kanssa. Ja minä todellakin aion paneutua tähän nimenomaiseen ongelmaan. Kyse ei ole vain ainoastaan muutamasta yksittäisestä tapauksesta, mutta olen virastoon yhteydessä ja olen aina valmis myöskin kuulemaan vastapuolen kommentteja ja oppimaan ehkä vääristä tulkinnoistani. Niin. Sitten työmarkkinakysymyksistä. Meidän tulisi tehdä tiivimpää yhteistyötä näistä virastoista. Ne ovat pieniä ja samankaltaisia ja minä uskon, että tiiviimmästä yhteistyöstä olisi yhteistä hyötyä tarjolla. Ja lopuksi näistä yksittäisistä yrityksistä vielä sen verran, että äh, olen viitannut näihin valvontavirastoihin. Ensimmäistä kertaa vastuuvapausmenettelyssä nämä ovat esillä. Tämä äh, yhteisrahoitusjärjestelmä, joka on käytössä, eli jäsenvaltioiden ja unionin yhteisrahoitusjärjestelmä. Olen ollut yhteydessä tilintarkastustuomioistuimeen ja näihin kyseisiin virastoihin ja on selvää, että tämä yhteisrahoitusjärjestelmä, no sanotaan, se ei ole paras mahdollinen tehokkain. Tiettyjen jäsenvaltioiden suhteen on törmätty ihmeellisiin tilanteisiin. Virastoilla on ollut ongelmia varojen saamisen suhteen. Ja sitten nämä yhteisyritykset, nekin kuuluvat vapaus, vastuuvapausmenettelyn piiriin. Niiden kokonaisbudjetti on suurempi kuin muiden virastojen yhteisbudjetti. 177 miljoonaa euroa, se oli viime vuonna, ja niiden kokonaisbudjetti niiden koko toimintakauden aikana on huomattavan paljon suurempi, ja syynä on se, että monet yksittäiset tahot osallistuvat niiden rahoituksen toimintaan, toiminnan rahoitukseen unionin kokonaisrahoitus budjetti on yli 11 miljardia euroa niiden koko toiminta-aikana, joten kyllä meidän täytyy paneutua myöskin yhteisyritysten toimintaan Euroopan parlamentin puolelta. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt omat kertomuksensa näihin yrityksiin liittyen, ja ne liittyvät lähinnä siihen, että nämä yritykset ovat läheisessä yhteistyössä tiettyihin yrityksiin liittyen ja oikeiden järjestelmien käyttö on aika hankala. Viitaan tähän siis, että miten käytettävissä olevia varoja voitaisiin tehokalla mahdollisella tavalla käyttää. Toinen ongelma liittyy maksu määrärahojen käyttöön käyttöaste on niin alhaisella tasolla, että meidän täytyy todellakin pohtia sitä, että ovatko nämä yhteisyritykset kykeneviä panemaan heille langenneet ohjelmat täytäntöön vuoteen 2017 mennessä. Niin paljon aikaa heille on annettu. Eli varojen alikäyttöaste on hyvin suuri. Sitten vielä sen verran tietoa, että Kreikassa Artemis ja Ine, Eniak yritysten pitäisi saada myöskin kansallista rahoitusta, mutta saavatkin näitä rahoja jollakin keinoin rakennerahastopuolelta. Ja nyt todellakin kysyn komissiolta ja tilintarkastustuomioistuimelta, että miten se on ylipäätään mahdollista. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, ajan säästämiseksi, jotta kollegoilla olisi enemmän aikaa esittää kommentteja. Yhteisyritykset käyttävät paljon varoja ja kun tässä on tämä yhteisrahoitus, ulottuvuus olemassa ja kun me emme ole juurikaan niiden toiminnasta kiinnostuneita, niin kuulisin mielelläni äh, tilintarkastustuomioistuimen väkeä, voitaisiinko näistä yhteisyrityksistä laatia jonkinlainen erityiskertomus erityisesti sen suhteen, että äh, miten näitä eurooppalaisia tutkimusohjelmia voitaisiin tehokkaammin panna täytäntöön. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Gerbrandi. Kollega Sarvomaa haluaa esittää kommentin. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Aikaa säästääksemme ja kun olisi mukava käydä keskustelua, haluankin mennä suoraan asiaan, joka on seuraava. Haluan ottaa esille kysymyksen siitä, mikä on olennaisin ydin, olennaisin rooli, olennaisimmat vastuut, joita tällä parlamentilla on. Silloin kun puhutaan vastuuvapauden myöntämisestä erityisvirastoille. Virastoille. Uskoakseni ydin on siinä, että hyvin kriittisesti katsotaan sitä, miten veromaksajien varoja käytetään. Ja tässä jälleen kerran muutama alaviite, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja nämä ovat intressiristiriidat ja avoimuus. Kuulostaa varmaan siltä, kun tämä on kuultu ennenkin, mutta haluaisin ottaa sille esimerkkiä sitä, miksi minä tulen tekemään nipun tarkistuksia tähän mietintöön ja tähän horisontaaliseen mietintöön sekä Euroopan elintarviketurvallisuusvirastoon sekä Euroopan ympäristövirastoon. Ensinnäkin horisontaaliseen mietintöön, joka on perusasiakirja tietyssä mielessä. Kohdassa 19 jossa valitellaan sitä, että tunnustamistumen havaintojen jälkeen sekä kun oli tehty kenttätyötä että erityiskertomusta varten, joka oli lokakuussa 2014, mikään valikoitu ö, ö, virasto ei ollut selvinnyt intressiristiriita kysymyksistä ja miksi kun ö, erinäiset näistä olivat kehittäneet ö, politiikkaa eturistiriitojen hallinnoimiseksi. Kuitenkin minun kommenttini se, että jos me olemme tyytyväisiä siihen, että voidaan vain todeta, että EFSEA olivat kehittyneet edustaneempia toimintaperiaatteita eturistiriitilanteiden hallintaa varten, niin silloin minusta me emme oikeastaan tee sitä työtä, jota meidän pitäisi tehdä. Ja tässä perustelu tälle kommentilleni. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja jälleen kerran kansassa seitsemän ja sanotaan, että pahoittelee sitä, samoja asioita, joka sanon, toteaa kuitenkin, että veronomainen kuitenkin on kehittänyt edistynyttä politiikkaa eturistiriita kysymysten hallinnointiin. Me siis keskustelemme tässä siitä, pitäisikö meidän myöntää vastuuvapaus tilivuodelle 2011, kun tiedämme, että on nippu tapauksia, joita on ollut tämän jälkeen, ja että mitenkään ei näytetä voivan äh, ratkaista tilanteita elintarviketulaisuusviranomaisen puitteissa. Viime elokuussa oli tapaus, jossa International Life Sciences Institute – ja EFSAn paneelijäsen, joka oli myöskin Life Science Institutein jäsen, ja kun viranomaista pyydettiin selvittämään tämä asia, vastaamaan siihen, mitä tämä oli mahdollista, niin he sanovat, että tämä on heidän riippumattomuuspolitiikkaansa ja se, että on sekä kansainvälisen life sciences instituutin tieteellisen komitean ja saman aikaan sitten myöskin samassa roolissaan mukana EFSassa, on yksinkertaisesti vain yhteen sopivaa uuden viraston riippumattomuuspolitiikan kanssa. Mitä tämä nyt sitten merkitsee? Veromaksaja kysyisi, kuka itse asiassa sitten katsoo sitä, mitä tämä itsenäisyyspolitiikka merkitsee, riippumattomuuspolitiikka merkitsee, mitä se merkitsee. Ja kysymykseni on sitten, että jos se emme ole me, niin kuka se sitten on? Ei kukaan. Marraskuussa 2012 geneettisesti muutetut hyönteiset ja niiden, niihin liittyvä riskinarviointi. viranomaisen työryhmässä oli lukuisia asiantuntijoita, jotka olivat suorasti yhteydessä siihen yhtiön, joka itse kehittää juuri näitä geneettisesti muunnettuja hyönteisiä, joista keskustellaan. Joulukuussa 2012 Le Monde-lehdessä kerrottiin, että 8.18. 18 työryhmässä, joka liittyy indokrensiin distraktoreihin, on todettu, heidän on todettu olevan eturistiriitilanteessa. Ja kun kysyttiin asiasta, niin he sanovat, että mitään ongelmaa ei ollut, eivätkä he muuttaneet tämän työryhmän kokoonpanoa. Tässä on siis vain muutama esimerkki. Minä nyt aion rasittaa teitä enemmällä, mutta tietysti on olemassa muitakin raportteja, ja suurin osa asioista on sellaisia, että ne eivät ole ongelmallisia, mutta elintarviketurvallisuusviranomainen on kuitenkin sellainen josta keskustelussa tähän saakka ei ole paljon puhuttu, mutta nämä esimerkit osoittavat, että meidän pitäisi keskustella siitä paljon yksityiskohtaisemmin, paljon yksityiskohtaisemmin siitä, mitä tuossa virastossa tapahtuu. Toinen esimerkki, jonka aion ottaa esille, on ympäristöviranomainen, ympäristövirasto. Suoraan sanottuna, minusta on aika outoa, että mietintöluonnoksessa ei mainita mitään siitä, että seurattaisiin asioista, joista keskusteltiin vuosi sitten. Ja itse asiassa, kun ajatellaan perustaa koko tälle toiminnalle, kun perustana on se, että seurataan vuoden 2010 vastuuvapautta, niin silloin minä en oikein ymmärrä, miksi ei ole jälkeäkään käynnissä olevista, yhä käynnissä olevista, siis asioista, jotka minun mielestäni ovat avoimuusongelma ja eturistiriitaongelma tuon viraston puitteissa. Ja kysymys on tästä miljoonasta, miljoonan euron puitesopimuksesta, videotuotantoyrityksen kanssa, jota ei enää ole edes olemassa. Sopimus allekirjoitettiin muutaman vuosi sitten alun perin, ja sitten vuosi vuoden jälkeen me olemme käsitelleet asiaa vuonna 2011, josta me nyt puhumme. Tuo sopimus, sitä edelleenkin laajennettiin, niin että nyt puhumme 200 75 000 eurosta ja silläksi myöskin miljoonan euron puitesopimuksesta, eikä tätä yritystä ole enää edes olemassa. Ja kun ympäristöviraston johtajalta kysytin asiasta viime vuonna, niin hän sanoi, että ei ole olemassa mitään sopimusta videoyrityksen kanssa Kööpenhaminassa, josta tässä puhutaan. Joten ei ole mitään ongelmaa. Mutta minusta on ongelma. Sopimus, joka allekirjoitettiin, yrityksen kanssa, jota ei ole olemassa, joka koskaan ei tuottanut mitään, ei sekuntiakaan minkäänlaista videota, ja puhumme miljoonasta eurosta, eikä ole mitään. Ei yhtään mitään sitä tässä mietinnössä. En tiedä, onko meille tälle nyt aikaa, mutta olisi mukava kuulla edes jonkinlainen perustelu sille, miksi sitä ei ole tässä. Mistä tämä Gate kommentti ja havainnot, ne ovat hyvin konkreettisia ja tarpeen, mitä tulee nimenomaan siihen, että ne ovat havaintoja, mutta niin, ovat, niin on tämäkin. Ja meidän pitäisi käyttää minusta ainakin yhtä paljon aikaa kriittisien selkeiden eturistitilanteiden ja avoimuusongelmien tutkimiseen, joita on, kuin vietämme tai käytämme siihen, miten voitaisiin kenties eh, hei, lieventää ajankäyttöongelmia, joita virastossa on, kun ajatellaan näitä erilaisia selvityksiä ja tutkintoja, joita tilintarkastustuomioistuin siellä tekee. Joten kriittisesti sanoisin lopuksi, että minusta meidän tulisi seurata ongelmia, joita viime vuonna havaittiin, eikä vain jättää niitä taaksemme, koska samaan aikaan tämä ei suinkaan palvele virastojenkaan etua, jos me vain sysäämme ne sivuun. Se ei varmastikaan palvele veromaksajien etua. Ja kun itsekin on veromaksaja, niin kysymme vain, miten me nyt sitten voimme unohtaa kaikki ne ongelmat, joita viime vuonna oli näissä virastoissa – Minusta niistä ei ole vielä huolehdittu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Balcitis. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin puhua kollegani Ayala Senderin puolesta. Hän on varjoesittelijän näissä hyvin tärkeissä mietinnöissä ja hän pahoittelee sitä, ettei voi olla läsnä osallistua tähän kokoukseen. Hän on pyytänyt minua ilmaisemaan SD-ryhmän kannan. Me tuemme kommentteja, joita on esitetty, ja hyvin tarkkoja tarkistuksia tullaan esittämään ennen niiden jättämisen takarajaa. Nyt muutamia henkilökohtaisia huomioita. Minä uskon, että on hyvin tervetullutta, että virastojen määrä on noussut 3-30. Voimme keskittyä näiden virastojen toimintaan. Yleinen rakenne on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja meidän täytyy arvioida sitä, kuinka veronmaksajien rahaa käytetään. Meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa sitä, että virastot ovat vastuussa – tietyistä erillisaloista. Ja tulokset niiltä paranevat vuosi vuodelta. Me näemme mietinnöstä sen, että monet huomiot on saatu poistettua. Tähän liittyy myöskin eräitä erittäin tärkeitä kysymyksiä, nimittäin ihmisoikeudet ja tasa-arvo sukupuolten välillä. Tasa-arvo on tärkeä asia. Tämä on hyvin monimutkainen prosessi, mutta me siirrymme eteenpäin. Monet asiakirjat ovat maininneet kysymyksen siitä, että tasa-arvo, virasto ja instituutti yhdistettäisiin, meidän tulisi korostaa tätä tilannetta. Meidän pitäisi voida välttää tilanne, jossa molemmat elimet halvaantuisivat tätä yhteenliittämistä odottaessaan. Nämä olivat minun kommenttini. Ja Tarkkoja tarkistuksia tulemme esittämään myöhemmin esittelijälle. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana Jean-Pierre Odi. Ai, hän ei haluakaan puhua, joten nyt on puheluettelo käyty läpi, joten kollega Gerbrandi saa lopuksi vielä puheenvuoron. Olipa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset edustajille Sarvamaa ja Balsiitis näistä kuulemistamme kommenteista. Erityisen kiitollinen olen näistä kriittisistä kommenteista, jotka edustaja Sarvala esitti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että mikä on meidän keskeisin tehtävä vastuuvapausmenettelyyn liittyen. Vahvemmin ilmaisten toteaisin, että nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus puuttua puuttua erillisvirastojen toimintaan. Tätä mahdollisuutta ei pitäisi vähätellä. Kyse on 750 miljoonasta vuositasolla, joten kyllä minä suhtaudun vakavasti tähän kysymykseen. Nämä mainitsemanne kaksi asiaa, eli eturistiriita ja avoimuuskysymykset, olen kanssanne aivan täysin samaa mieltä. Me olemme eturistiriita-asioita käsitelleet jo vuosien ajan. Tulin vuonna 2009 parlamenttiin ja siitä lähtien minäkin olen sitä käsitellyt aina silloin tällöin. Ja aina on pyydetty laatua olevaa keskustelua erillisvirastoissa tapahtuviin eturistiriitakysymyksiin liittyen, ettei vain silloin tällöin keskustella asioista, erityisesti jos on tullut EFSA-tyyppisiä tilanteita esille – poliittisista syistä eturistiriita-asiat ovat parlamentissa nousseet esille, mutta ei olla kuitenkaan puututtu eturistiriita-asioiden perimmäiseen olemukseen, joten tästä tulisi keskustella. Jos verrataan esimerkiksi EFSA Yhdysvaltojen vastaavanlaisiin virastoihin, niin Euroopan unionissa me käytämme ulkoisia palkkaamiamme asiantuntijoita hyväksi ja olisi illuusio kuvaa, kuvitella, että meillä olisi täysin riippumattomia henkilöitä, sellaisia, jotka ovat todellakin päteviä. Tavalla tai toisella niillä on kytköksiä yliopisto- tai teollisuusmaailmaan. Me olemme pyrkineet tekemään kaikkea. Me emme ole aina aivan onnistuneet siinä, mutta me olemme yrittäneet tehdä menettelytavoista mahdollisimman avoimia ja riippumattomia, jotta voitaisiin välttyä mahdollisista eturistiriidoilta. Tilanne ei ole vielä paras mahdollinen, ei toden totta, mutta meidän täytyy paneutua asiaan. Ja olen ollut erittäin tyytyväinen EFSAn pääjohtajan kommenteihin kuulemistilaisuuden aikana, eli että palkattaisiin pikemminkin talon sisäisiä asiantuntijoita kuin ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta se on kalliimpi lysti kuin ulkoisten asiantuntijoiden palkkaaminen. Tästä nimenomaisesta asiasta meidän tulisi keskustella täällä ja budjettivaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa. Eli olemmeko valmiita maksamaan näitä kymmeniä ja jopa satoja miljoonia euroja vuosittain siihen, että voimme taata sataprosenttisen riippumattoman virastotoiminnan muun muassa EFSassa. Kyse ei ole vain ainoastaan EFSasta tai vaan myöskin emasta ja muista. Eli kyllä tästä kannattaa keskustella. Ja torstainen eturistiriita, kuuleminen silmällä pitäen ja tulevat keskustelut silmällä pitäen voidaan sanoa, että nyt prosessi on vasta lähtenyt käyntiin, ei tämä ole mikään päätepiste. Joten olen kanssana aivan täysin samalla linjoilla. Mutta jos katsotaan taaksepäin vuoteen 2011, niin tämähän on meidän keskeisin tehtävä vastuuvapauden myöntäminen tai sen myöntämättä jättäminen. Mielestäni vastuuvapautta ei pidä lykätä vain ainoastaan sen takia, että vatvomme tätä yhtä yksittäistä asiaa. Sitten mitä tulee tähän ympäristövirastoon, se, että miksi en sen kummemmin paneutunut tähän viime vuoden kertomukseen, niin on se, että henkilökohtaisesti oma ryhmäni eivät olleet samaa mieltä viimevuotisen kertomuksen sisällöstä. Me lähdemme liikkeelle varainhoitoasetuksesta ja meidän tehtävänämme ei ole toimia yleisenä syyttäjänä, vaan laatia riippumaton arvio siitä, ovatko virastot noudattaneet varainhoitoasetuksen sanomaa ja ovatko ne toimineet myöskin poliittisesti oikealla tavalla. Ja viime vuonna olin täysin vakuuttunut siitä, että ympäristövirastossa ei ole ilmennyt mitään vakavia ongelmia. Pienimuotoisia ongelmia toki oli kirjattu ylös ja korjattukin, ja me keskustelimme täälläkin seikkaperäisesti näistä asioista. Me saimme myöskin virastolta ja tilintarkastustuomioistuimelta tyydyttävästi infoa esille tulleisiin ongelmiin ja täysistunnossa me tunnustimme, että nämä selvitykset riittävät ja loka-marraskuussa sitten myönsimme vastuuvapauden ja tästäpä syystä päätin olla paneutumatta näihin asioihin sen kummammin. Tiettyjä asioita vuoden 2011 tiimoilta olen ottanut kuitenkin esille. Herra puheenjohtaja, kello näyttää puoli kahdeksaa. Ja siksipä päätän puheenvuoroni tähän. Oikein paljon kiitoksia arvoisa esittelijä. Kiitoksia, että piditte kiinni tästä meille suorusta työajasta. Sanen ottaa vielä yhden esille nostamanne ajatuksen esille. Eli meidän täytyy aina pitää mielessä tämä suhteellisuuden periaate. Sehän löytyy myöskin perustamissopimuksesta. Tätä periaatetta meidänkin tulisi vaalia. Joten oikein paljon kiitoksia, kiitokset kaikille. Näihin sanoihin päätän tämän kokouksen ja jatkamme huomenna kello 9.00. Päätän kokouksemme tältä osin tähän ja oikein miellyttävää illan jatkoa.